Ja, guten Morgen, liebe. Huomenta, hyvät kollegat. Avaan tämän päivän kokouksen budjettin tarkastusvaliokunnassa. Tervetuloa sydämellisesti. Lähdemme käsittelemään esityslistaa tämän päivän osalta. Eikö mikro... On, on, mik- mikrofoni on päällä. Esityllistä on teillä siinä niin Onko siihen muutosehdotuksia tai toiveita? Näin ei ole. Niinpä voimmekin ottaa ensimmäisen kohdan. Se on raportti matkasta Liettuaan. Täällä kun neuvottelimme Marineskun mietinnöstä, niin silloin meille kerrottiin, aiemman tai Ignalinan ydinvoimalaitoksen purkamisesta tai käytöstä poisotosta delegaatiolta on kertomus teillä edessä, niin meidän piti todeta siellä paikan päällä, että siellä ilmeisestikin olevat esillä olevat konfliktit projektin asianosaisten kesken eivät valitettavasti ole vielä ratkaistut. Ja niin meidän työmme tavoitteenahan on se, että työntekostuomioistuimen raportin perusteella yritämme saada saavutettua parhaan mahdollisen tuloksen veronmaksajan kannalta. Näin myös, että tämä on myös Liettuan kansalaisten intressi. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Liettuan kansalaisten ja kaikkien Euroopan kansalaisten välillä. Poliittinen tavoite on se, että tämä entinen ydinvoimalaitos asianmukaisesti puretaan ja otetaan pois käytöstä. Toinen on sitten tämä tilintarkastustuomion mistuimen erityistarkastuskertomus, jossa tuli esille, että nämä viivästykset, jotka tässä projektissa ovat olleet, maksavat kuukausittain veronmaksajalle 600 000 euroa. Meidän tehtävämme budjetin tarkastusvaliokuntana on huolehtia vaikuttavasta ja tehokkaasta veronmaksajien rahan käytöstä. Se tehtävämme on myöskin liitteen seitsemän mukaan työjärjestyksessä parlamentissa, joten siinä mielessä tämä on mietinnönkin yleissävy, että vaadimme kaikkia asianosaisia sekä Liettuan hallitusta että kaikkia toimittajia sekä myöskin Iglania yhtiöitä, jotta, te, jotta ne tekisivät kaikkensa, jotta päästään ratkaisuun nopeasti. Tässä yhteydessä haluaisin viitata siihen, että Liettuan lähettiläs on ollut valiokunnan puheenjohtajan luona kertomassa, että Liettuan hallituksen näkökulmasta – kun puhutaan näistä sihteeriöiden esittämistä luvuista, sanottiin, että ne eivät olisi äh, täydet, täydet luvut. Me olemme keränneet nämä luvut virallisista lähteistä ja minä olen ottanut yhteyttä ja sanonut sekä liettuan edustajan että jäsenille, että minun, minun mielestäni delegaation puheenjohtajana ja valiokunnan puheenjohtajana, niin ei minulla ole mitään sitä vastaan, että jos näitä lukuja voidaan vielä korjata. Että jos uusia tietoja tulee, että niitä sopeutetaan niitä lukuja. Mutta vastuu lukujen esittämistä ei ole meillä valiokunnassa, vaan kun käytämme virallisia lähteitä, niin sitten ne, jotka nämä viralliset lähteet valmistavat ja asettavat meille oikeat luvut käyttöön, niin sen vuoksi halusin ennen kuin aloitamme keskustella, niin eh, kääntyisin tässä myös komission edustajan puoleen, että hän voisi komission näkökulmasta vielä ottaa kantaa asiaan, että missä määrin nämä raportissa esille tulevat luvut ovat äh, oikeat tai missä määrin ne pitäisi vielä täydentää. Delegaation puheenjohtajana haluaisin sanoa vielä, esittää tällaisen selkeän lausunnon siitä, että haluamme lähettää viestin delegaation matkan myötä siitä, että nämä ongelmat saataisiin ratkaistua. Haluamme mahdollisimman nopean ratkaisun siis. Tässä vaiheessa emme voi päättää, että missä yksittäisissä kohdissa kuka on kokenut vääryyttä, kuka oikeutta. Se ei ole meidän tehtävämme parlamentissa, kun ajatellaan budjettia ja budjetin tarkastumista harjoitetaan painetta komissioita kohtaan. Siinäkin meillä on erityisvastuu, jotta sieltä sitten painostetaan taas Liettuan hallitusta, jonka täytyy asettaa puitteet sille, että asianomaiset pääsevät ratkaisuun. Ja mielestäni sen täytyy olla mahdollista, koska on tietysti Euroopan unionissa muita eh, esimerkkejä, joissa tällaisia ongelmia on ratkaistu, niin miksi se ei sitten Liettuassa olisi mahdollista yhteisen hyvän nimissä me kaikki täällä valiokunnassa olemme mielestäni kompromissivalmi ratkaisuun valmiita ja en kiinnostuneita siitä. Sen haluaisin nimenomaan tässä vielä painottaa ja liittää tähän loppuun alustukseeni. Kiitoksia ja nyt sitten herra Gerichner komissiosta, jotta hän voisi sanoa jotain asioiden nykytilasta tai kuka komissiosta pitäisi puheenvuoron. Ehkäpä voitte myös alustaa siitä, että ovatko Onko tämä tietopohja, jota olemme käyttäneet, voidaanko sitä vielä täydentää? Onko se, tarviiko sitä täydentää? Ja voitteko te meille nämä tiedot antaa? Olkaa hyvä. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Itse asiassa vain kolme kommenttia. Ensimmäinen koskee näitä lukuja. Tässä luetteloidut numerot, jotka koskevat vaikkapa investointihankkeita, ovat aivan oikeita. Ja muut luvut käsittääkseni tässä kertomuksessa. Mm, Niissä on kysymys siitä, millä tavalla ne on esitetty. Luvut sinänsä ovat oikeita, mutta ne eivät kata kaikkea. Jos lukee tätä kertomusta, niin saattaa olla, että ei näe oikeaa lähestymistapaa. Ja esimerkiksi Eurahaston rahoitus, joka oli komission tukiohjelmassa, on jo tarjottu – tämän äh, ydinvoimalan ylläpitoa varten. Ja meidän täytyy myös katsoa tämän purkamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tieto, joka koskee yhteiskomitea Liettuan ja EAKR välillä, tämä on osa puitesopimusta, mutta sitä ei ole täytäntöön pantu. Sen sijaan käytössä on yhteinen ohjauskomitea, jossa kokoonnutaan kaksi kertaa vuodessa komission, pankin, Liettuan hallituksen ja kansallisen viraston toimesta. Nämä kaikki välittävät tietoa keskenään ja käsittelevät näitä kysymyksiä. Kun tarkastellaan tätä yksittäistä hanketta B1, niin yleinen tavoite, josta on sovittu, on se, että työ tulisi saattaa loppuun vuoden 2013 loppuun mennessä, jotta voidaan mahdollistaa polttoaineen siirto ydinvoimalaitoksesta mahdollisimman nopeasti. Muussa tapauksessa purkutyö ei voi jatkua. Kertomuksessa myös todetaan, että perussopimus voidaan keskeyttää, jos heinäkuun puolen välin ei ole saatu mitään edistystä aikaiseksi. Tämän päivän tilanne on se, että meillä on tiekartasto komissiolla tästä asiasta käytöstä näistä teknisistä ratkaisuista, jotta voitaisiin päästä sopimukseen asiasta. Ja viimeisen kahden kuukauden aikana nyt tätä tiekartastoa ollaan täytäntöön panemassa, mutta meillä on edelleenkin tärkeitä aikoja edessämme, joten painostusta kannattaa jatkaa, eikä ole mitään takeita sille, ettäkö tämä tiekartasto johtaisi hankkeen läpiviemiseen viime vuonna, ensi vuoden loppuun mennessä. Kiitos. Yeah, thank you very much. Now I give the floor to... Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro valiokunnan jäsenille. Ensinnäkin Inge Gressle. Ich war in Litauen dabei. Kiitoksia. Minäkin olin Liettuassa ja olin yllättynyt ja järkyttynyt, kun näin siellä komission edustajan että vuosikausia on siedetty sitä, että siellä on poltettu niin paljon rahaa. Tämähän on jo kallis hanke ja voidaan sanoa, että ei se oikeastaan niin tärkeä hanke edes ole. 30 miljoonaa nyt ei ole mikään yletön summa, mutta ensimmäinen kysymys komissiolle olisi, kuka on vastuussa näistä viivästyksistä tähän mennessä? Ja miten nämä 30 miljoonaa, jotka on menetetty, miten niitä käsitellään? Eli joutuvatko sitten veronmaksajat maksamaan, sanotaan, että hullusti kävi. Ja sitten toinen kysymys. Minä en saanut hyvää vaikutelmaa tästä tilanteesta paikalla. Eli ihmiset, jotka ovat tässä hankkeessa mukana, siellä oli sellainen perustunnelma, joka oli hyvin ikävä. Sieltä saatiin merkkejä siitä, että tilanne parannuu ja näimme tämän suunnitelman, mutta Minusta tuntuu, että se on valta taktiikkaa, koska rahoitusneuvottelut ovat nyt edessä. Niitä käsitellään juuri teollisuusvaliokunnassa. Eli kuinka kestävää on nyt se, mistä on nyt sovittu tästä tiekartasta ja mitä sitten tehdään, jos sekään ei onnistu. Eli siis kukaan vastuussa näistä viivästyksistä – miten tämä 30 miljoonaa maksetaan, ja sitten mitä tehdään, jos tämä ei taaskaan onnistu. Ja kolmanneksi, eikö meillä pitäisi olla periaatteellinen organisaatiojärjestys? Olemme kuulleet monelta taholta, että hallinto, projektin hallintoyksikkö olisi oikea tapa edetä, mutta jotkut haluavat pitkittää kiistaa mahdollisimman pitkälle, koska siitä on heille hyötyä. Eli millainen mekanismi olisi hyvä, jotta tästä vaikeasta tilanteesta päästäisiin eteenpäin? Ja sitten tarkistuksia, joita liettualaiset kollegat ovat tehneet. Ensinnäkin se, joka ei ollut mukana edes tällä matkalla, ei oikeastaan voi tehdä tarkistuksia tähän matkaan liittyen. Ja toinen kohta, tiedän, että paine on kova ja että tämä on vaikea aihe, ja haluaisin sanoa, että me emme mitenkään vastusta Liettua. Meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisu. Me haluamme löytää ratkaisun. Ja siksi on nyt aika, että tällaisesta riidan halusta päästään eroon. Sitten kollega Bacitis seuraavana. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami kolegos, dar kartą noriu pasikartoti. Hyvät kollegat, Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä vierailusta Liettuan. Ja tänään en puhua Liettuan edustajan ominaisuudessa, vaan Euroopan parlamentin jäsenen ominaisuudessa, joka edustaa koko Euroopan unionia. Koska olen työskennellyt ja asunut Liettuassa ja niin minulla oli siellä tietty asema, niin sain paljon tietoa näistä eri prosesseista, jotka ovat siellä käynnissä. Mielestäni kysymys oli oikea sen suhteen, että kertomus ei kattanut kaikkia prosesseja ja lukuja. Ja koska selkeyttä puuttuu sen, sijaan, sen suhteen, mitkä prosessit sisältyvät tähän, niin itse kertomuksesta on ollut epämääräisyyttä. Ensinnäkin komission ja rooli alun perin päätettiin, että Liettualle annettaisiin varoja purkutyöhön, mutta sille asetettiin ehto, koska Lietualla ei ollut mitään kokemusta näin suuren yksikön purkutöistä – Ja eh, näin ollen päätettiin, että EBRD sitten rahoittaa tätä hanketta. Esitettiin tarjouskilpailu ja se voitti. Sitten paras tarjoaja, joka täytyy panna itse hanke. Olemassa olevan lainsäädännön nojalla Liettua hoitaa vain teknisen valvonnan. Varmistautuu siis siitä, että se yritys, joka hoitaa tämän purkutyön, tekee sen, mitä sen pitää tehdä. Kaikki se työ, joka löytyy noista sopimuksen määritelmistä. Eli Mutta nyt sitten on tarkastettu ydinvoimaturvallisuutta liittyviä sääntöjä ja on herännyt jotain epäilyksiä. ne on ottanut etin tämä tekninen vastaava ja jos näin nyt sitten osoittautuu, niin silloin työn suorittajan täytyy esittää siihen vastauksensa. Lausunto täytyy antaa siitä, että Ovatko nämä säiliöt sellaisia, että ne vastaavat ydinvoimaturvallisuuden asettamia vaatimuksia vai eivät? Eli ovatko epäilyt kohtuullisia? Sen jälkeen jälleenrakennus- ja kehityspankki pohtii sitä, että käytetäänkö näitä säiliöitä vai ei. Jos säiliöitä ei voida käyttää, niin silloin täytyy tehdä päätöksiä sen suhteen, mitä sen jälkeen pitää tehdä. Me emme puhu pelkästään painosta, vaan eristeisiin käytetyn materiaalin kemiallisesta koostumuksesta. En halua siis mennä enää näihin teknisiin yksityiskohtiin, vaan meidän täytyy ymmärtää se, että tulevaa työtämme varten, mikä on jokaisen jäsenvaltion ja unionin vastuu. Eli olen samaa mieltä kollega Greslen kanssa, joka ottaa esille kysymyksen siitä, kuka vastaa näistä eri prosesseista tänä päivänä ja kuka vastaa niistä tulevaisuudessa. Hanke on hyvä asiantuntijata. Siitä huolimatta Liettua ei voi olla se maa, joka tekee itsekseen päätöksiä. Päätös, joka ei vastaisi ydinturvallisuusvaatimuksia. Meidän täytyy siitä syystä katsoa tätä kolmatta kompromissivaihtoehtoa, joka mahdollistaisi ratkaisun löytämisen tähän tilanteeseen – Nämä prosessit ovat jatkuneet jo joitakin vuosia ja minusta meidän täytyy löytää niihin ratkaisu. Ja me saa kuitenkaan palata menneisyyteen, koska siitä ei olisi mitään hyötyä. Kiitos. Ja Dank, äh, kollega Balcitis. Kiitoksia, kollega Balcitis. Sitten kollega Gaaler. Ähm, Kiitos, puheenjohtaja. Tässä mielestäni on ongelma jossa täytyy arvioida eurooppalaista yhteistyötä ja miten se toteutuu. Meillä on tässä projektiehdotus Liettuassa, jota monimutkaisempaa on ehkä vaikea kuvitella. Ja tämä monimutkaisuus ei ole tietysti helppoa selvittää näissä prosesseissa ja kun tarvitaan yhteistyötä kansainvälisten viranomaisten, kansallisten viranomaisten, ydinvalvonnan, neuvottelukumppaneiden, näiden yhtiöiden kanssa, jotka toteuttavat siellä asioita, ovat saaneet sopimuksia, niin se on kyllä aika ainutlaatuinen ongelmanasettelu kyseessä. Meille kaikille pitäisi olla selvää, että kukaan tässä salissa ei voi kenelläkään ei voi olla intressiä siihen, että liettua valtiota pakotetaan siihen, että olisi tunne siitä, että turvallisuus naapurivaltioissa ja Liettuan kansalaisten keskuudessa olisi jotenkin heikennettynä. Toisaalta halutaan, että tämä reaktori niin nopeasti kuin mahdollista puretaan turvallisesti. Tietysti ilmapiiri rakennuspaikalla ja purkupaikalla on tärkeää, koska tietysti ihmiset haluavat olla ylpeitä työnsä tuloksista, jos he uskovat siihen, että he ovat kunnollista työtä tehneet, niin eivät ne varmasti ole siitä innossaan, jos joku tulee ja sanoo, että ymmärrämme kyllä mitä teette, mutta pur- purkakaa se nyt nopeasti. Minä tulen Ruurin alueelta, Siellähän on purettu monia terästehtaita, ne on myyty sitten Kiinaan. No se ei nyt ole niin merkittävä kuin englannin reaktori, mutta tämä sosiologinen prosessi, joka siellä takana on, niin kyllä minä sen tunnen hyvin. Sen vuoksi asia pitäisi käsitellä mahdollisimman reilusti kaikki asianosaisia kohtaan. Ja viestittää ulospäin selvästi siitä, että, että ei ole kyse siitä meidänkään mielestämme. Ja puheenjohtajahan teki tästä erittäin hyvää selontekoa, että ei ole tarkoitus että olla kenenkään puolella, vaan että kyse meille on siitä, että vaikutamme niihin asianosaisiin, joihin meillä vaikutusvaltaa on siitä, että he muistavat tehtävänsä. Ja eurooppalaisen veronmaksajan intressin nimissä, ja ne ovat myös liettualaisia veronmaksajia, niin se pitäisi heidän nimissään ja edun nimissään tehdä. Jos siitä puhutaan tarkistuksista, olen Greslin kanssa samaa mieltä. Kollega Palcitis on lähettänyt meille tekstipätkän, jossa hän käsittelee asiaa vähän eri näkökulmasta. Ja jos ajatellaan reiluutta ja ajatellaan mielipideeroja liettuaan ydinatomivalvonnan, atomivalvonnan, oli sitten kyse EPPstä tai varteesi sitten toisella puolella, ja sitten toisaalta nämä yritykset, joiden pitää nämä urakat toteuttaa – Niin, tässä kyllä esitellään heidän kantansa lyhyesti ja reilusti, oikeudenmukaisesti. Ja puheenjohtaja sanoikin, niin tässä hetkellä emme voi päättää, kumpi on oikeassa. Meiltä puuttuu siihen varmaankin asiantuntemusta, mutta myöskin mahdollisuus käsitellä asiaa niin syvällisesti kuin tarpeen, mutta meidän täytyy pystyä vaatimaan sitä, että joku sen tekee. Nimittäin tämä prosessi, se täytyy pystyä ohjaamaan niin, että pääsemme lopussa lähemmäs tavoitetta, että Iglannin puretaan ja että se tehdään niin turvallisesti ja nopeasti kuin mahdollista. Ja minun ymmärrykseni mukaan se jälleen tarkoittaa sitä, että tulee estää lisäviivästykset. No, mitä sitten delegaatiossa on tapahtunut, että tätä täytyy vielä tässä selvittää ja että nyt joko kirjallisesti tai suullisesti, niin pitäisi esitellä siis myös tapahtumat sen jälkeen, kun me siellä olimme. Lähdimme Liettuasta pois ja odotimme silloin, että projektista vastaavat komissio yrittävät paikan päällä viedä asioita eteenpäin Vilnassa. Sen jälkeen kun olin ollut liettuossa, niin myönnän kyllä, että olen pystynyt seuraamaan asiaa vain tiedotusvälineiden kautta. Mutta olisi hyvä saada päivitettyä tietoja joko suullisesti tai kirjallisesti. Minua ennen kaikkea tämä etenemissuunnitelmassa kiinnostaa. Se, että saadaan yhteisymmärrys aikataulusta, on hyvä, mutta millä mekanismilla tämä aikataulun toteutuminen varmistetaan se tarkoittaa minusta sitä, että etenemis... Ja, ei kun muotoilenkin asian näin. Että mikä on sitten se riski, että aikataulu ei toteudu niin kuin suunniteltu. Tätä taustaa vasten minua kiinnostaa se, että mitä komissio on ryhtynyt tekemään sen lisäksi, mitä me saimme selville, että on ryhdytty tekemään, minkä saimme selville matkan aikana, että on ryhdytty tekemään, ja miten onnistuu etenemissuunnitelman toteuttamisen varmistaminen voin pystyä luottamaan tähän etenemissuunnitelmaan. Sitten jos saan tunteen tästä Ignalinan paikan päällä olevasta tilanteesta, että siellä saadaan jotenkin uusia välineitä konfliktin ratkaisuun. Jos niitä ei saada käyttöön, niin minua kiinnostaisi, että mistä, minkä vuoksi komissio on niin optimistinen tämän etenemissuunnitelman toteutumisen suhteen. I would now like to give... Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Jäseniltä tuli monia kysymyksiä. Ehkäpä voitte vastata joihinkin niistä tai ehkä voitte antaa meille kirjallisen vastauksen myöhemmin. Yeah, okay. Uh, I think, um... Niin tietysti toimitamme kirjallisen vastauksen näihin eri kysymyksiin, jos teille sopii. Yeah, uh, the question is, can you answer any question which was put? Kysymys on, että voitteko vastata mihinkään näistä kysymyksistä? I can answer the... No, voin ainakin lyhyesti kommentoida ja sitten voimme laajemmin käsitellä sitä myöhemmin. Ensinnäkin, kuka on vastuussa? No tämä on nyt avainkysymys ja se, että meillä on vielä ongelmia, johtuu siitä, että tämä ei ole mikään mustavalkoinen kysymys. Eli kummallakin osapuolella on vastuuta ja kummankin osapuolen täytyy ponnistella, jotta löydetään ratkaisu. Eli kun puhutaan näistä osapuolista, kyse on siis työnantajasta ja sopimusosapuolesta. Heillä on sopimus ja tässä pitää toimia sääntöjen mukaan ja tietysti täytyy varmistaa, että asiassa toimitaan oikealla tavalla. Ja sitten kun nämä asiat on hoidettu, niin sitten pitää saada myöskin tämä toimintalupa. Sitten nämä 30 miljoonaa, sitä en voi kommentoida, koska en tunne tätä lukemaa. Ja sitten näistä asioista nyt on tiedetty ja voin kertoa, että kesän aikana tämä jouduttiin tätä rakennusyritystä muuttamaan eri syistä. Eli tilanne ei ollut ihanteellinen ja paikan päällä asiat eivät nyt sujuneet ihan suunnitelmien mukaan. Ja mitä komissio sitten on tehnyt heinäkuun jälkeen? Komissio on toiminut päätöksen mukaisesti, joka tehtiin kesäkuun lahjoittajakonferenssissa. Ja komissio e- ja toinen taho, jotka ovat vastuussa rahoituksesta, ovat analysoineet tiekarttaa ja saimme kirjeen myöskin, jossa pyydettiin, että annettaisiin yksikohtaista tietoa täytäntöönpanosta. Ja pääjohtaja Petri Faros oli Liettuassa muutama päivä teidän matkan jälkeen, ja hän menee sille uudelleen ensi viikolla keskustelemaan näiden osapuolten kanssa. Ja meillä on sääntöjä Eli tästä raportoidaan komissiolle ja lahjoittajille. Ja sen jälkeen sitten meillä on faktat käsissämme ja voimme katsoa, lopetetaanko tämä rahoitus vai ei. Kiitos. Kiitos. Kaksi lyhyttä puheenvuoroa nyt ja sitten pitäisi puhua jatkomenettelyistä koska tässä on todella tiukka aikataulu Inge Kreskele ja sitten Paul Chittis. Kiitos. Kaksi lisäkysymystä tähän kirjallisesti vastattavaksi. Ensimmäinen kysymys, kun sanotte, että en tunne tätä 30 miljoonaa Siis sehän tulee tästä meidän esittämistä ruveta 600 000 kuukaudessa. ja sitten kun tätä lukee, äh, laskee vuosille, niin tullaan juuri tähän summaan. Mutta jos te ette tätä lukua tunne, niin olisin kysyä, että luku, ja te sitten tunnette, miten korkeaksi te arvioitte tämän, että mikä teidän lukunne on, jota arvioitte äh, viivästyksen kustannuksiksi tähän mennessä. Ja kuka itse asiassa tästä asiasta vastaava virkamies on? Kollega Balcitis. Ačiū labai. Tai mano kolegė e, Inge. Kiitoksia. Kollega Gressle sanoi jo sen, mitä minä halusin sanoa. Kuka on vastuussa näin valtavasta hankkeesta, joka on aivan uusi laatua maailmassa tai ainakin Euroopassa? Haluaisin kysyä jotain. Tästä on mielestäni hyötyä valiokunnan tulevaisuudessa. Haluaisin, että komissio esittelisi asiakirjan, jossa luonnosteltaisiin EBRDn vastuualueita, Jykemin vastuuta. Nämä eivät käsittääkseni ole luottamuksellisia tietoja, joten haluaisin nähdä tietoa siitä, mitkä nämä eri vastuualueet ovat. Ja ehkäpä komission edustaja voisi sitten sanoa, ovatko liettualaiset oikeassa, kun he pyytävät sopimuksen suorittajalta lisäasiakirjoja. Jos tämä ei ole tarjonnut sellaisia ja jos hänen toimintansa ei vastaa teknisiä erityispiirteitä. Very much. Uh, these are, uh... Kiitos kovasti. Nämä olivat lisäkysymykset. Haluaako komissio esittää lausunnon ensin nyt tässä ja sitten odotamme uh, yksityiskohtaisempia vastauksia kirjallisessa muodossa. Just make a short comment on the... Ihan lyhyt kommentti näistä lisätiedoista, joita toimitimme. Tämä on nyt selkeä prosessi. Eli tietoa täytyy toimittaa jotta rakentamisen jälkeen saadaan sitten tämä toimintalisenssi. Ja tämä on nyt prosessi, joka koskee kaikkia osapuolia, eli kaikkien täytyy toimia vaatimusten mukaisesti ja mitä liettualainen sääntelijä vaatii. Mutta muut kommentit olen nyt kirjannut muistiin ja toimitamme niihin sitten kirjalliset vastaukset. Kiitos. Very much. Uh, I would like to conclude. Kiitos kovasti. Haluaisin päättää keskustelun ehdotuksella, että otamme mukaan kollega Balchitin ehdotuksen tähän. Hän oli delegaation jäsen ja keskustelemme siitä ryhmien välillä, että miten voimme päästä kompromissiin delegaation raportista ja päättää keskustelun sen jälkeen, kun nämä kirjalliset vastaukset on komissiolta saatu. Ja jos raportissa on lukuja, jotka eivät pidä paikkaansa, niin tässä on mahdollisuus ne korjata. Ingellä oli vielä täydennys. Voin ymmärtää, että tässä meidän toimintamme nyt vähän vesitetään, mutta en tätä halua ja siksi olen kiitollinen siitä, että saamme nyt komissiolta vastauksia ja sitten voimme ottaa ne mukaan mietintöön. Kiitos. Eli konsensus on siitä, että käsittelemme vielä tätä tärkeää ja vaikeaa asiaa. Ja sitten ehkä vielä, jos Itä-Euroopan pankki olisi läsnä. Teen yhteenvedon vielä, eli budjettitarkastusvaliokunnan tehtävä on katsoa, että budjettivaroja käytetään vaikuttavasti ja tehokkaasti, Emme, emmekä myöskään tule tekemään niin, että täällä käsittelisimme atomiteknisistä asioista. Siitä ei ole kyse kyse on tehokkaasta verovarojen käytöstä. Tämä esityksen kohta päättyy, käsittely päättyy tähän, eli odotamme komission kirjallisia vastauksia. Ja kirjallisten vastauksien taustaa vasten arvioimme sitten vielä delegaatiomatkan tuloksista ja että saamme homman pakettiin. Kiitoksia rakentavasta keskustelusta ja tässä äh, päätämme tämän kohdan käsittelyyn ja menemme seuraavaan kohtaan, joka onkin tämän päiväisen kokouksemme keskiössä, nimittäin neuvoston budjetin vastuuvapaus. Olemme tässä kiitollisia parlamentin äh, asianomaisille yksiköille, jotka ovat äh, kutsuneet tänne paikalle hienoa asiantuntemusta. Kun 2009 evättiin vastuuvapaus, niin äh, budjettivaliokunta päätti täysistunnolle, että ei oteta käsittelyyn tätä vastuuvapautta. Miten tullaan, ollaan tähän äh, tilanteeseen tultua? Tänne täytyy tästä neuvoston vastuuvapaudesta keskustella. 319 on se artikla, johon parlamentti vetoaa se tulkisi sitä hyvin laajasti, että kaikki toimielimet ovat parlamentille vastuussa, koska se on ainoa e- toimielin, jonka kansalaiset ovat valittaneet, valinneet suoraan. Niin ne ovat vastuuvelvollisuudessa parlamentille budjetistaan ja tätä, tämä kaikki muut toimielimet hyväksyvät paitsi ministerineuvosto. Ministerineuvosto edelleen meidän näkökulmastamme on valitettavasti sillä kannalla, että Euroopan parlamentti on oikeutettu vain antamaan vastuupaperin komissiolle ja tällainen päätös, joka koskisi automaattisesti kaikkia toimielimiä, ei tule kyseeseen. Tällä perusteella neuvosto kieltää, ei vastaa parlamentin kysymyksiin asiassa eikä myöskään lähetä asiakirjoja, jotka ovat primääri- ja sekundaarisia, tässä asiassa kyseen tulevia. Eikä anna vastausta tästä tässä mielessä neuvosto rajoittaa mahdollisuuksia itseorganisointiin vapaasti valitussa Euroopan parlamentissa hyvin voimakkaasti ja rajoittaa parlamentin oikeuksia, koska järkevää neuvoston budjetin käsittely on tätä kautta sellainen asia, joka on mahdollinen. Tämä tilanne on parlamentille sellainen, jota se ei voi hyväksyä, ja sekä parlamentille että myöskin neuvostolle haitallista. Kun kriisistä estetään ulospääsyä, niin budjettitarkastusvaliokunta on päättänyt käsitellä vastuuvapauskysymystä akateemisten asiantuntijoiden kanssa. Ja sen vuoksi olen erityisen iloinen, että tänään voimme toivottaa tervetulleeksi hyvin korkea-arvoisia asiantuntijoita tässä järjestyksessä. Toivotan tervetulleeksi, kuten myöskin missä järjestyksessä nämä alustukset esitetään. Ensinnäkin Karolina Antpöller eh, Max Planck-instituutista, Heidelbergista. Sitten professori Laurent Chaltier, joka on oikeustieteen professori Grenoblen, Grenoblesta, ja sitten tohtori Matias Rossi, joka on valtioopin ja eh, hallintotieteiden professori Augsburgista. Olemme iloisia, että voitte esittää meille alustuksen ja käsitellä asioita teidän näkökulmastanne, kun käsitellään näitä mielenkiintoisia oikeudellisia ongelmia. Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö on edustettuna niin, että parlamentaaristen ja toimielinten yksikön johtaja on sieltä paikalla, Richard Passos. Neuvoston oikeudellinen yksikkö ei ottanut valitettavasti kutsumme vastaan olemme esittäneet seuraavat kysymykset. Parlamentille, onko parlamentti oikeutettu antamaan vastuuvapauden neuvostolle? Ja jos kyllä, kun ajatellaan näitä näkökulmia, demokraattinen valvonta, toiminnan tasapaino, julkinen eh, vastuuvelvollisuus ja julkinen budjettipallon käyttö. Ja myöskin, että onko parlamentti edustettuna, budjettivaliokunnassa edustettuna kautta oikeutettu saamaan ne asiakirjat, jotka liittyvät vastuuvapauden antamiseen ja joita pidetään tarpeellisena siihen, ja onko neuvosto velvoitettu antamaan nämä asiakirjat virallista tietä ja antamaan budjetti, ja onko se velvoitettu osallistumaan budjettirikosvaliokunnan kokouksiin ja vastaamaan siellä äh, vastuuvapauksia koskeviin kysymyksiin. 319 artiklan mukaan neuvosto antaa suosituksen parlamentille suosituksen ja parlamentti antaa vastuuvapauden. Ja mahdollisesti onko tässä sama perusta molemmille toimielimille samojen asiakirjojen perusteella tehdä ratkaisu. 2009, kun parlamentti ei antanut vastapuolta neuvostolle, sillä ei ollut mitään poliittisia suoria vaikutuksia. Mitä muita mahdollisuuksia pitäisi parlamentilla olla nykytilanteessa ja nykyisessä vastuuvapausmenettelyssä, minkälaisia niitä pitäisi harkita? Eli hyvin laajoja kysymyksiä, joita olemme jo etukäteen lähettäneet näille asiantuntijoille. Tällä hetkellä, ennen kuin aloitamme alustukset, ja ennen kuin annan puheenvuoron Aile Senderille, neuvost- äh, asiasta vastaavalle esittelijälle, niin haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia, jotka ovat valmistelleet tämän seminaarin ja myöskin tekevät sitten jälkeenpäin sitä koskevaa työtä yhteenvetojen osassa. Ja toivotan tervetulleeksi myös tiedotusvälineen edustajat, muiden toimielinten edustajat ja kaikki vierailijat, jotka ovat löytäneet tiensä meidän tilaisuuteemme me olemme kovasti vakuuttuneita siitä, että tämä seminaari on äh, tärkeä kulmakivi tärkeälle keskustelulle, tärkeälle toimielimiä koskevalle kehitykselle, koska demokraattinen periaate pätee. Ei saa olla julkista rahankäyttöä, jota eivät valvoisi äh, suoraan kansanvalitsemat edustajat. Tämä periaate mielestäni on demokraattinen oikeus, josta joka siis liittyy tähän englanninkieliseen sanotaan no taxation without representation. Me siis budjetin tarkastusvaliokuntana näemme tehtävämme niin, että harjoitamme demokraattista valvontaa, otamme siitä vaarin, koska siihen kansalaisella veronmaksajana on täysi oikeus. Kiitoksia siitä, että olette paikalla ja nyt sitten puheenvuoron saa Rova Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että todellakin tässä on kyseessä hiukan institutionaalista epäkypsyyttä, jota parlamentti on käsitellyt myöskin, myöskin muissa tilanteissa. Ja nyt tällä hetkellä käsittelemme tätä asiaa, joka liittyy vastuuvapauteen ja herrasmiessopimukseen joka tehtiin 70-luvulla ja se on jo vanhentunut. Eli meidän ei pidä tätä hyväksyä, koska vuonna 2009, ja onneksi tämä tapahtui Espanjan puheenjohtajakaudella, niin jo silloin neuvosto hyväksyi sen, että tämä herrasmies-sopimus on asia, josta luovutaan. Eli se on väline, jota ei enää sovelleta, joka ei enää ole ajankohtainen kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta parlamentissa ja myöskin kun ajatellaan millaista kehitystä on tapahtunut neuvostossa. Ja nyt meidän tässä valiokunnassa pitää edetä tässä asiassa. Ja on tärkeää myöskin, että nyt kyse on institutionaalisesta kysymyksestä, eli tämä on myöskin poliittinen taistelu, eikä niin pelkästään menoihin liittyvä taistelu hallinnolliset kulut ja neuvoston hallintokulut ovat hyvin pieni osa tätä kokonaisbudjettia. Eli tämä on taistelua ja osa kulujen vastaista taistelua, jota myöskin komissiossa käydään ja suurempien budjetin osien osalta. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan toimielinten välisiä suhteita, eli meidän täytyy löytää ratkaisuja ongelmiin, ja esittelijänä katson, että meidän ei pidä vaieta näistä kysymyksistä. Ja erityisesti haluaisin kiittää nyt tästä seminaarista. Tämä on yksi askel eteenpäin parlamentin työssä ja tällä tavalla voimme saada muut toimielimet vakuuttuneeksi siitä, että meidän ei pidä hyväksyä tällaista menettelytapaa. Eli Euroopan koko budjetin täytyy olla valvottu ja meidän täytyy, sitä täytyy olla vastuussa demokraattiselle toimielimille eli Euroopan parlamentille ilman, että on mitään mahdollisuuksia löytää sitten jotain muuta ulospääsyä tilanteesta. Vuonna 2012 meillä on nyt tilanne, joka on hyvin monimutkainen, koska neuvoston Edellinen vastuuvapaus evättiin ja esittelijä ja valiokunta yrittivät katsoa, millä tavalla voitaisiin löytää halua. Tähän liittyy tärkeä kysymys, kun ajatellaan sitä mandaattia, joka parlamentti antoi komissiolle. Aikaisemminhan toimielinten välinen sopimus, sehän piti ratifioida kaikissa toimielimissä ja tämä valiokunta on tehnyt valmistelevaa työtä tätä varten. Parlamentin puhemies suostui siihen, että tämä valiokunta hoitaa vastuuvapaus, vastuuvapauden hyväksymisen vuositasolla, mutta sen lisäksi se katsoo, millaisia mahdollisuuksia on löytää toimintamuoto tai miten löydettäisiin yhteinen kanta neuvoston kanssa – ja minä ja muut kollegat toimimme juuri tämän tavoitteen saavuttamiseksi. No nyt on evätty siis neuvoston vastuuvapaus. Tämä saattaa tapahtua uudelleen, mikäli emme sitten löydä jonkinlaista uutta kekseliästä tapaa edetä tai onnistua siinä, että poliittinen taistelu etenee. No yksi riskeistä, joka liittyy tähän tutkimukseen, on se, että sen jälkeen kun on evätty vastuuvapaus, eli neuvosto voi mennä tuomioistuimeen, tällä hetkellä hän neuvosto ei ole tästä ollut kiinnostunut, tai sitten parlamentti vie asian tuomioistuimeen ja ottaa esille tämän umpikujan neuvoston puolella, ja koska se ei suostu tulemaan parlamenttiin vastaamaan kysymyksiimme liittyen vastuuvapauteen, ja kaikki toimielimet hän ovat tässä mukana ja heidän pitää tämä menettely hyväksyä. No sitten on muita mahdollisuuksia. No ehkä oikeudellinen yksikkö parlamentissa voi sitten vielä selventää tätä, koska näihin asioihin on voitava puuttua. Sitten toinen ratkaisu on se, että voimme hyväksyä sen, mitä neuvosto meille ehdottaa. Vastuuvapaus. Ja sopimuksessahan sanotaan, että komission vastuuvapauden, vastuuvapaus merkitsee myöskin neuvoston hallinnollisten menojen vastuuvapautta. No, tätä periaatetta me emme hyväksy, ainakaan minä. No, tiedän, että on kollegoita, jotka ovat tällä kannalla, mutta täytyy todeta, että meidän täytyy tässä seminaarissa puhua näistä riskeistä. Tämä on siis neuvoston kanta. Eli kun komissiolle annetaan vastuuvapaus, niin sehän pitää paikkansa, että jotkut kollegat ovat puhuneet että tällä voidaan päätyä siihen, että neuvosto ei hyväksyä tätä menettelyä. Tämähän on sitten kanta, johon liittyy suuria riskejä, joten meidän täytyy selventää tätä asiaa. Ja komission jäsen Semetas monen kertaan, kun olemme puhuneet siitä, että tähän liittyy suuria riskejä, jos ei auteta tai jos ei tehdä yhteistyötä jotta neuvostokin voisi edetä haluttuun suuntaan, niin se johtaisi sitten siihen, että jos me hyväksymme neuvoston kannan, niin silloin komissio olisi tässä vastuussa. No sitten budjetin muissa osissa me yritämme nyt löytää muita toimintatapoja. Tämä kuuluisa kansallinen lausunto esimerkiksi jäsenvaltioiden kuluista – No sitten vielä kolmas mahdollisuus on se, että yritämme saada aikaan sopimuksen soveltamalla ehdotusta ja muistiota, eli toimielinten välistä sopimusta, josta sitten huomenna puhutaan. Ja siinä sitten katsotaan, millaisia erilaisia rooleja on. Tästähän on keskusteltu neuvoston kanssa, ja neuvoston on samaa mieltä siitä, että Sopimuksessa vastuuvapauden osalta annetaan parlamentille ja neuvostolle erilainen rooli, ja parlamentti saa tästä nyt päättää tietyistä asioista ja konkreettisesti siitä, millä tavalla tulevat sopimukset tehdään. Eli ehkä tässäkin seminaarissa voimme tätä asiaa myöskin käsitellä. No, sain tämän asiakirjan nyt tänä aamuna, eikä siinä ole missään kohtaa viitattu tähän perusmuistioon tai tähän ehdotukseen, joka saattaisi johtaa sopimukseen, joka oli mukana minun mietinnössäni. No, tämä keskustelu ja tämä taistelu parlamentin ja neuvoston välillä talousarvion valvontavaliokunnassa, se on osa suurempaa taistelua, taistelusta, jota käydään nyt budjetin osalta 2014-2020. Ja Tämä nyt on hyvin monimutkainen kysymys, mutta olen Aragonista ja mehän emme häviä taisteluita, joten olen toiveikas. Ja valiokunnan äänestys huolimatta niistä muutoksista, joista kiittäisin nyt kollegoita, niin siitä huolimatta siinä on vielä hyvä pohja parlamentille ja tälle valiokunnalle, ja meidän täytyy muuttaa asioita, meidän täytyy uudistaa toimielinten välisiä suhteita vastuuvapauskysymyksissä ja myöskin on todettava, että Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli näissä kysymyksissä ja neuvoston on neuvoteltava ja keskusteltava kanssamme ja meidän on yhdessä löydettävä menettelyluoto. Meidän täytyy todellakin tehdä vakavasti yhteistyötä ja löytää ratkaisu tähän ongelmaan, joka nyt on neuvostossa liittyen toimineiden välisiin suhteisiin. Tiedän, että tähän liittyy hyvin paljon poliittista epäluuloisuutta. No se nyt on osa tätä ongelmaa ja uskon, että parlamentti sen sijaan, että nyt ilkumme sillä, että neuvosto ei ottanut kutsuamme vastaan, niin meidän täytyy suhtautua vakavasti, koska kansalaiset kärsivät kriisistä, eivätkä luota poliitikkoihin tällä hetkellä, joten meidän täytyy olla vähän vastuullisempia ja ehkä tämän seminaarin avulla me pystymme kääntämään tämän epäluottamuksen toiseen suuntaan. Joskus parlamentin asenne myöskin on pahentanut tilannetta. Eli meidän täytyy olla myöskin itsekriittisiä. Sekin olisi väline, jolla me ja kansalaiset voimme edetä. Minä suhtaudun asian hyvin vakavasti. Tämä nyt on pieni toimielinten välinen taistelu. Ja meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla siitä päästään eteenpäin. Vaikka tiedämmekin, että tämä suuri taistelu, eli budjettitaistelu 2014-2020, se liittyy EUn tulevaisuuteen. Se on suurempi taistelu. Ja tässä nyt on pelissä poliittisia kysymyksiä. Enkä usko, että tästä nyt on meille ikävä kyllä paljon hyötyä, mutta olen optimisti ja katson, että meidän pitää edetä. Ja olen iloinen siitä, että tämä seminaari on järjestetty ja toivottavasti asiantuntijat auttavat meitä nyt sitten parantamaan ja selventämään tätä tilannetta ja voimme katsoa, mitä elementtejä voimme käyttää ja millä tavalla löytää ratkaisua tähän ongelmaan. Me haluamme löytää ratkaisuja, joita kansalaisemme ansaitsevat. Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kiitos kovasti kollega Joel Sender. Tästä innostuneesta alustuksesta huomaa, että esittelijämme pitää asiaa lähellä sydäntään. Hän puhui nyt, nytkin monesti taistelukentästä. Onneksi Euroopan unionissa olemme korvanneet menneisyyden taistelukennät institutionaalisilla puitteilla, jossa käytämme poliittista miekkailua. Ja tässä mukaan vahvasti tulevat kuvaan oikeudelliset arviot. Sen vuoksi olen iloinen, että voin antaa alustusvuoron nyt näille mm, oikeudellisille asiantuntijoille. Ensimmäisenä äh, professori Rossi. Herr Präsident, verehrte Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla puhumaan tänne on suuri kunnia minulle, koska tunnen budjettioikeutta ja Eurooppa-oikeutta ja käsittelen näitä asioita työssäni, joten kunnioitan hyvin paljon siksi tätä valiokuntaa. No en kuitenkaan kunnioitan niin paljon tätä valiokuntaa, ettenkö olisi riippumaton. Ja en nyt ole varma, oletteko todellakin iloinen puheenvuoron tänään, koska jos olette lukeneet kirjoituksia, niin tiedätte, että en nyt ihan ole primaarikysymyksistä samaa mieltä, vaan toisinpäin mielestäni, en nyt tiedä kukaan tästä dramaturgiasta vastaava, ehkä kollegani ovat teidän kannoillanne, mutta joka tapauksessa mielestäni neuvosto on tässä nyt aika vahvoilla tässä tilanteessa. No itse puhun täällä nyt juristina, eli oikeuden kannalta – siis tämänhetkisen lainsäädännön kannalta. Eli kysymme siitä, onko Euroopan parlamentilla vastuuvapausvaltuuksia, enkä siitä, onko tarvetta myöntää vastuuvapautta. Eli pitäisikö näitä sääntöjä muuttaa primäärioikeudellisesti? No, juristien kannalta tämä voi tietysti toimia jarruna – emmekä tiedä, miten sitten tämä toimielinten välinen arkkitehtuuri näyttää tulevaisuudessa. Lähtökohtahan on se, josta esittelijäkin puhui, eli oikeudellinen kysymys, artikla 319, ja siinähän on sanottu, että neuvoston suosituksesta Euroopan parlamentti antaa komissiolle vastuuvapauden budjetin toteuttamisesta. No, tämä sääntö on niin selkeä ja ymmärrettävissä, että tiedekirjallisuudessa tätä ei löydy, kun te olette puuttuneet näistä ongelmista. Ja on aika käsittämätöntä, että parlamentissa ei voitaisi myöntää neuvostolle vastuuvapautta. Ainoa, jolle vastuuvapaus myönnetään, on komissio. Tähän on historiallinen selitys, mutta myöskin funktionaalinen selitys. No, historiallisesti, no, tähän varmaan tunnette tämän tilanteen paremmin kuin minä. Eli tilanne oli se, että neuvosto vuoteen 70 asti antoi vastuuvapauden ja sitten seitsemän vuotta neuvosto ja parlamentti sen yhdessä. Ja sitten vuodesta 1977 lähtien neuvosto antaa suosituksen esittää kantansa ja sitten parlamentti tekee lopullisen päätöksen. No tästä voidaan vielä puhua tästä sitovasta päätöksestä ja neuvoston suosituksesta, mutta ydinasia on se, että komissiolle myönnetään vastuuvapaus. Ja tämä on ihan järkevääkin, koska tähän liittyy artikla 317, joka on hyvin lähellä tätä koska komissihan on vastuussa budjetin toteuttamisesta. Miten voi myöntää vastuuvapaan jollekin, jos ei siitä joku ole vastuussa? No, ehkä tässä seminaarissa vielä tulee tämä esille. Eli komissio on se, jolle myönnetään vastuuvapaus, mutta ei ole puhuttu tarkemmin siitä, onko muita, joille myönnetään vastuuvapaus. No tämä argumentaatio nyt ei ole kovin hyvä, koska sitten voi miettiä, Pitäisikö myöskin jäsenvaltioille myöntää vastuuvapaus tai toisille toimielimille? Koska tästäkin on nyt hieman kokemusta parlamentissa. Vai pitäisikö jollekin henkilölle myöntää vastuuvapaus? Eli tästä ole suljettu pois näitä muita vastuuvapauden kohteita. Ja mielestäni tämä nyt historiallisesti ei ole kovin kestävä toimintatapa. Täytyy sanoa, että parlamentti ja neuvosto yhdessä vastuuvat budjetista. Ainakin tämä koskee budjetin laatimista. Ja viime kädessähän on kyse siitä, että poliittiset riidat liittyvät vuonna 2014 alkavan budjettiin liittyviä. Ja täytyy todeta, että vastuuvapausmenettely tähän mennessä on ollut sellainen, että parlamentilla on vähän liikaa painoarvoa, koska se voi tehdä sitovia vastuuvapauspäätöksiä. Mutta jos siitä päätellään sitten, että neuvosto vaihtaisi puolta vastuuvapauden myöntäjästä vastuuvapauden kohteeksi, niin sitä minä en voi oikein hyväksyä. Varmaan on selvää, että se, joka on vastuussa, jolle myönnetään vastuuvapaus ovat sama henkilö, mutta sitten kaikella kunnioituksella valiokuntaan vastaan, niin mielestäni ei ole myöskään erityisen järkevää, että esimerkiksi myöntää itselleen vastuuvapauden. Tämä nyt on ihan itsestäänselvyys, eikä sillä ole paljon merkitystä, mutta odottelen nyt sitä, että Euroopan parlamentti ei myöntäisi itselleen vastuuvapausta koska ehkä jotkut MEPit tekevät matkoja, jotka eivät liity heidän tehtäviinsä. Eli kaikki vastuuvapauspäätökset ovat vain lähinnä teoreettisia. No, kun ajatellaan sitten toimielinten rakennetta juristisesti eikä poliittisesti, niin tilanne on se, että tietysti Euroopan parlamentti on sitoutunut näihin sääntöihin ja sopimushan on, kun perustuslaki ja parlamentin on sitä noudatettava. Ja näitä sääntöjä, jotka on siis sovittu lähinnä jäsenvaltiossa, niin niitä ei voi kiertää. Niitä ei voi kieltää varainhoitoasetuksella. Ja vuodesta 2002han vai 2007, 2009, 2012 aina välillä on yritetty puuttua vallassa oleviin lakeihin. No, tietysti, jos on tehty sitovia päätöksiä, niin sillä tavalla lakeja voidaan kyllä muuttaa, mutta tämä ei koske kuitenkaan EU-lainsäädäntöä, koska tässä on primääri lainsäädännöllinen tilanne, jota ei voida kiertää. Ja sivumennen sanoen, en nyt tiedä, millainen tämä uusi varanhoitoasetus ottaa kantaa tähän kohtaan, koska avoimuuden nimissä en ole saanut käsiini netistä uutta varanhoitoasetusta. Ja siis minä en löytänyt sitä. Tuntikausi hain sitä, mutta olisi hyvä, jos saisin sen. No minun täytyy sitten moittia vähän tiimiäni niin ehkä te, Rola Greisillä, voitte tästä sitten antaa vähän neuvoja, mutta tätä luonnostekstiä en ole saanut vielä käsini. Ja haluaisin tietää, mitä siinä on sanottu juuri tästä aiheesta. No sitten toinen asia. Enkä tässäkään ole samoilla kannoilla teidän kanssanne. Eli minun käsittääkseni Euroopan komissio kantaa kokonaisvastuun budjetista. Se on artiklassa 317 todettu. Ja vaikka tässä onkin paradoksi, niin myöskin ne osat budjetista, jotka toteutetaan jäsenvaltiossa, eli siis selkeästi suurin osa. No, vielä ehkä ei ole ajateltu sitä, miten tehdään Liettuan tai Saksan osalta, eli voitaisiinko niiltä esimerkiksi evätä vastuuvapaus, mutta komissiohan on se, jolle vastuuvapaus myönnetään. Ja komissio on viime kädessä vastuussa siitä, jos jäsenvaltiossa ei ole toteutettu budjettia oikealla tavalla. Senderkin puhui tästä ehdotuksesta, jonka neuvosto on tehnyt, ja tämä koskee myöskin muita toimielimiä. Jos jokin toimielin ei toteuta budjettia kunnolla, niin silloin siitä on viime kädessä vastuussa komissio, eivätkä nämä muut toimielimet tai virastot. Eli tämä koskee samoin neuvostoa. Eli jos neuvosto ei ansaitse mielestäni vastuuvapautta, niin silloin vastuuvapaus on evättävä komissiolta. Rehellisesti sanottuna tämä ehkä vaikuttaa pelottavalta, mutta ehkä nyt saksalaisuuteni vaikuttaa tähän asiaan ja sen, että ymmärrän federaalirakenteita. Eli ei tämä nyt niin epätavallista ole. Jos katsotaan nyt vaikka liittopäiviä ja voisiko se kieltää liittoneuvostolta vastuvapauden. Tai Itävallassa samalla tavalla ei se ole mahdollista. Eli hallitushan on aina vastuussa budjetista, riippumatta siitä, vaikka se olisi tehnyt virheitä omilla vastuualueillaan tai muissa elimissään. Ja Saksassa tai Itävallassa on hyvin selkeä federaalirakenne, ja ne ovat hyviä esimerkkejä jäsenvaltioiden tilanteesta. Koska tietenkään esimerkiksi Bayerilta tai Berliniltä ei evätä vastuuvapautta, jos sieltä budjettia ei ole toteutettu kunnolla. Koska ei sillä ole suurta merkitystä. No, vaikka budjettia hoidetaan osavaltioissa, niin kuitenkin liittohallitus on sitten siitä viime kädessä vastuussa. Ja kun ajatellaan tätä vastuuta Euroopan parlamenttia kohtiin ja siitä, miten sisäisesti budjettia on toteutettu, komissiohan on tässä se kiinnekohta, se on se, joka on vastuussa parlamentilla, mutta se on myöskin se, joka sisäisesti hoitaa näitä virheitä budjetin toteuttamisessa. Ja kun ajatellaan näitä sisäisiä ja ulkoisia ongelmia, niin artiklassa 319 on puhuttu tässä välineestä. Minun käsitykseni mukaan, ja en nyt voi puhua kaikkien juristien puolesta, mutta täällä varmaan tulee esiin vielä muitakin kantoja, mutta käsittääkseni tämä on käsitelty eri kohdissa. Meillä on vastuuvapaus, myöntäminen, ja, ja sitten on näitä osa-alueita, joihin voi kiinnittää huomioita. Eli niihin voidaan tehdä huomioita. Ja oli sitten suunnattu ketä tahansa kohtaan osoitettu, niin niitä voidaan sitten täydentää, eli onko asiasta hoidettu myöhemmin kuntoon, onko, ovatko virheet rakenteellisia vai ainoastaan yksittäisiä luonteeltaan – Eli se pitää sitten seuraavina vuosina tarkistaa. Tässä on riittävät rakenteet, jotta nämä erot voidaan ottaa huomioon. Sitten toimielinten välinen tasapaino. No, rehellisesti katsottuna ei tilanne ole niin, että Euroopan parlamentti yksin on vastuussa EUn demokraattisuudesta. Sopimuksiin on kirjattu, nimenomaan, että meillä on kaksi pilaria tässä, eli neuvosto ei ole mitenkään parlamentin vihollinen, vaan toimielinten rakenteeseen kuuntuu myöskin se, että eri elinten sisällä organisaation pitää olla sellainen, että se vastaa budjetistaan ja Sender, en tiedä, kun te puhutte tästä herrasmies niin minä vuoden tämän vuoden 70 sopimuksen. hän ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti otettiin mukaan vastuuvapausmenettelyyn, ja silloin sanottiin, että me emme hoida tätä Euroopan parlamentin budjettia parlamentissa ja neuvoston budjettia neuvostossa. Eli jos nyt viittaan taas federaalivaltioon, niin ehkä tämä johtuu taas kansallisuudesta, niin eli saksalaisuudesta. Eli tämä koskee myöskin Itävaltaa. Tässä on EUn ulkopuolelta Yhdysvaltoja voidaan miettiä. Eli on täysin itsestäänselvyys, että yksittäisten budjetin osien kohdalta ei voida myöntää mitään vastuuvapautta. No niin, nyt ehkä olemme hiukan enemmän samoilla kannoilla, koska näin kyllä, millainen ero on sen suhteen, kuinka pitkälle vastuuvapauspäätös voi mennä ja millaisia tietoja te tarvitsette. Ja tässä olen samaa mieltä kanssanne. Vastuuvapauspäätös, joka on näin kattava, se täytyy tietysti tehdä tietojen pohjalta. Eli teidän täytyy kertoa, mitä tietoja te tarvitsette, ja teidän täytyy saada ne tiedot. Artikla 319 on puhunut tästä kattavasta tiedonsaantioikeudesta sekä jälkikäteen että myöskin toiminnan aikana. Eli riippumatta siitä, miten toimitte muiden toimielinten kohdalta tai kuinka paljon vaaditte tietoja niiltä, niin teillä on kuitenkin tämä tietonsaantioikeus ainoastaan komission suhteen. Ja sitten täytyy tehdä nämä ero sisäisten ja ulkoisten suhteiden välille. Eli komission täytyy sitten noudattaa teidän tiedonsaanti toiveitanne. Ja lisäksi, kun puhutaan tästä neuvoston suosituksesta ja neuvoston omasta vastuuvapaudesta, liittyvätkö niihin samat tiedonsaanti oikeudet? No eivät, koska ne ovat riippumattomia päätöksiä. Jos neuvosto ei halua niin paljon tietoja, niin ei sen tarvitse niitä pyytää. Eli nyt olen sitten taas hiukan teidän kannoillanne. Eli tässä on kuitenkin pieni rajoitus, joka liittyy tämänhetkiseen rakenteeseen – Eli komissio on se, jolta näitä tietoja pyydetään. No, en tiennyt, että tänään puhutaan myöskin liettualaisista ydinvoimaloista, mutta pari kolme asiaa vielä. Eli olemmeko nyt kriisissä? On nyt puhuttu kriisistä. No ehkä tätä ei ulkopuolelta ei havaita näin. Aikaisemmin puhuit itsekin siitä, että hallituksen, neuvoston hallintokulut eivät nyt ole kovin suuria. Ja ehkä nyt olen saanut väärää tietoa, mutta neuvosto virastojen suhteen ehkä paria kolmea poikkeusta lukuun ottamatta ei ole nähnyt tässä asiassa merkitystä. Eli en nyt ihan ymmärrä, miten tästä kiistasta tai erimielisyydestä voitaisiin saada aikaan todellinen kriisi. Mielestäni sellaista nyt ei ole. Ja jos olisin neuvosto ja eilen kello 17 kuulin, että vastuuvapaus evätään, enkä tiennyt, olisinko siinä tapauksessa nyt tullut tänne. No sitten Sender Minä en tunne tätä teidän mietintöänne. Se kiinnostaa minua ja olisi hyvä, jos saisin sen tämän istunnon päätteeksi, koska siinä on nämä kolme ratkaisumahdollisuutta. Ne kuulostavat hyvin rakentavilta. Ja nyt lopuksi vielä sanoisin, että kehottaisin, että millään sopimuksen tehdäänkin muistio tai toimielinten välinen sopimus tai herrasmies-sopimus, niin primäärioikeutta ei voi ohittaa – Ehkä teidänkin parlamentin sinne tulee tätä sääntöä kunnioittaa. Tämä nyt ei tarkoita, että muutettaisiin tulevia sopimuksia, mutta kiitoksia nyt, että sain puheenvuoron. Ja, vielen Dank, professor Rossi. Kiitoksia, professori Rossi. Tähän tulee varmaan paljon kysymyksiäkin, mutta olemme sopineet, että ensin kuulemme eri alustukset ja niin ainakin puheenvuoron välittömästi eteenpäin seuraavalle alustajalle. Ja kyseessähän on Rova Florence Chaltier. Olkaa hyvä. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, monsieur. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minullekin on suuri kunnia saada täällä teidän edessänne käsitellä asia, joka on erityisen tärkeä minulle. Se koskee yhteiskuntamme perustusta, kun puhutaan Euroopan unionin rakentamisesta, eli eurooppalaista demokratiaa. Niin, minulla on tässä kyllä PowerPoint-esitys, mutta niin ilmeisesti se kohta käynnistyy. Seurataan sitä voisin tässä tietysti esittää tämän ilmankin. Kuulin, miten puhuitte Euroopan parlamentista, joka edustaa Euroopan kansaa, hyvä puheenjohtaja. Ja tässä puhutin Saksan liittovaltion puitteistosta edeltäjäni suulla ja minä taas sitten tutkin Euroopan kansantoimintaa. Ja näin ollen ne kysymykset, jotka tulevat tässä esille, koskevat nimenomaan demokratiaa, eurooppalaista demokratiaa ja sitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi kansalaisten yhteisö Euroopan, jos näin voitaisiin sanoa. Eli tämä on se pohja tälle esitykselleni. Ja minulle tämä on aivan selvä. Euroopan parlamentti nimittäin on demokraattisen valvonnan kaikkein ylin valvoja. En sanoisi, että neuvosto olisi demokraattinen, mutta se ei myöskään ole demokraattisen valvonnan pääkohta, sillä sillä on suhteessa jäsenvaltioihin, jotka sitten hallitustensa kautta valvovat demokratiaa. Mutta palataanpa itse aiheeseen. Eurooppalainen budjetti hyvin pitkälti rahoitetaan kansallista rahoitusosuuksista. Ja luonnollisesti veronmaksajien rahoista. Eli koska eurooppalaista verotusta tietysti ei ole, niin tämä hoidetaan kansallisen puolen kautta, mutta jokainen euro mielestäni, joka käytetään jokaisen toimielimen toimesta, täytyy asettaa valvonnan alaisuuteen. Ja tuo valvonnan suorittaa sitten tärkein valvoja eli Euroopan parlamentti. Ja tämän päivän keskustelumme aihe on se, että neuvosto ei halua antaa vaadittuja asiakirjoja Euroopan parlamentille, ja parlamentti taas haluaa enemmän yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta se voi tehokkaasti ja avoimesti valvoa budjettia. Eli neuvosto ei halua tehdä täyttä yhteistyötä parlamentin kanssa budjettivalvonnassa, jotta parlamentti voisi myöntää vastuuvapauden komissiolle ja neuvostolle. Ja tämä epämääräisyys on seurausta perussopimuksen erilaisista tulkinnoista – ja varmaankin ymmärrätte, mitä nyt tässä on kehittelemässä, mutta joudun kuitenkin toteamaan, että edustaja Rossi, kollegani tässä jo kehittelikin useita näistä ajatuksista. Tämä ratkaisu on kuitenkin aivan selvä ja sen pohja on aivan selkeä. Hyvin usein kaikki se oikeuskäytäntö, joka tuomioistuimella on, osoittaa, miten vaikea on selkeästi tulkita lainsäädäntöä. Mutta ja tulkintaneuvoston ja parlamentin välillä on erilainen samasta lainkohdasta. Neuvostolle se on taho, joka täytäntöpanoo budjettia. Ja se on sitä mieltä, että neuvoston mielestä siis komission tulee täytäntöönpanna panna vastuuvapauden myöntäminen ja budjetin täytäntöönpano. Parlamentti on sitä mieltä, että jos ei se kykene tekemään että se ei kykene tekemään parlamentaarista valvontaansa, jollei sillä ole kaikkia vaadittavia työkaluja käytössään. Ja jos se ei kykene neuvoston kanssa vaihtamaan tietoja ja saamaan riittävästi tarpeellista tietoa neuvostolta, tässä on miltei ratkaisematon ristiriita, koska on kaksi erilaista tulkintaa perustamissopimuksesta. Se kysymys, jota haluan täällä käsitellä, on se, millä tavalla tästä ristiriitatilanteesta voitaisiin sitten päästä. No, se ajatusmalli, jota kehittelen, on se, että Euroopan parlamentin täytyy saada neuvoston tilit käyttöönsä. Ja niin, ne asiakirjat, joita se pyytää neuvostolta, mutta parlamentin täytyy myös kyetä antamaan yksittäinen vastuuvapaus neuvostolle. Ja juuri tätä ajatuskehitelmää aion tässä edistää. Menetelmä, jota aion käyttää, olen tarka- on, että tarkastelen olemassa olevaa lainsäädäntöä, niitä velvoitteita, joita se asettaa, mutta myös niitä epämääräisyyksiä, joita siinä aiheutuu. Sen jälkeen aion osoittaa, millä tavalla käytäntö pohjautuu olemassa olevaan oikeuskäytäntöön Kritisoin sitä ja lopuksi esitän, millä tavalla voitaisiin päästä ulos tällaisesta umpikujasta, joka ei siis ole suinkaan tyydyttävä. Ensimmäinen kohta on artikla 319 perustamissopimuksesta. Teksti ja sen tulkinta osoittaa, että epämääräisyyksiä on paljon Meille on todettu usean otteeseenkin, että Euroopan parlamentti antaa vastuuvapauden komissiolle neuvoston ja varsinkin äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen nojalla. Se ei ole selkeä eikä mitenkään valaisevaa, aivan kuten tässä kollegakin totesi. Ensimmäinen epämääräisyys on se, että neuvoston ehdotuksesta on totta, että tämä muotoilu johtaa siihen, että ajatellaan, että neuvosto on myös budjetin, budjetin täytäntöönpanon ja valvonnan viranomainen. Toinen epämääräisyys koskee sitä, vaikuttaa siltä, että teksti lähtee siitä, mitä ainakin neuvosto sanoo, että komissio on ainoa budjetin täytäntöönpaneva eli ja sen täytyy saada ö, vastuuvapaus. Se ei kuitenkaan ole totta. Käytäntö osoittaa, että komissio ei suinkaan ole ainoa budjetin täytäntöönpaneva elin. Ja se on tärkeä kysymys, sillä jos halutaan saada aikaiseksi valvonnan tehokkuutta, nimenomaan tehokkuutta, jos nähdään, että komissio ei ole ainoa toimielin, joka täytäntöönpano budjettia, niin johtopäätös on aivan selvä. Jokainen toimielin, joka täytäntöönpanee budjettia, niitä jokaista täytyy myös valvoa. Ja jos katsotaan rahoitusasetusta artikla 50, niin on selvää, että komissio antaa luvan eri vastuulliselle viranomaiselle budjetin täytäntöönpanon. Ja vuoden 2006 toimielinten välinen sopimus menee myös tähän samaan suuntaan, koska kysymys on yhteistyötä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Eli ensimmäinen kohta. Artikla 319 sekundäärilainsäädännön nojalla ja käytännön nojalla missään tapauksessa ei sanoa, että komissio on ainoa, eikä teksti siis sano tätä, että komissio olisi ainoa ö, toimeenpaneva viranomainen budjetissa. Vaikka artikla on epämääräinen ja siitä voidaan keskustella, niin sekundäärilainsäädäntö ja käytäntö ja itse tämä tekstin sisältö ei sano, että komissio olisi ainoa budjetinvalvojan. Se on tärkeä asia. Ja tältä pohjalta, tältä oikeuspohjalta ja käytännön pohjalta vuodesta 2001 Euroopan parlamentti on ottanut tavakseen valvoa jokaista toimielintä. Ja, ja tästä voitaisiin ehkä ajatella, että tästä on muodostunut jo tapa juridisen, sanan juridisessa merkityksessä. Muistuttaisin, että kysymys on toistuvasta käytännöstä, ja joka on vallalla olevan oikeuskäsityksen mukainen. Jo kymmenen vuoden kuluessa näin on tehty, ja se on myöskin tässä pohjana. Ja näin ollen usean vuoden ajan kuitenkin komissio ei halua tehdä yhteistyötä. Ja minusta on ollut yllättävää nähdä, kuinka pitkälle neuvosto on valmis menemään, kun se haluaa kieltäytyä tässä. Se ei halua siirtää tietoja, se ei halua tietää, siirtää asiakirjoja, vaikka kysymys on vastuuvapauden myöntämisestä. Se on jatkuvasti kieltäytynyt tästä. Se ei ole myöskään tänään paikalla täällä, vaikka kysymys on keskustelusta ja näkemystä vaihdosta, joka on täysin epävirallista. Ja se kritiikki, joka on osoitettu neuvoston toimeen, budjetin toimeenpanosta, niin nämä osiot ovat erittäin tärkeitä, jotka pitää ottaa huomioon keskusteluissamme siinä analyysissä, joka tehdään. Jos neuvosto toteaisi, että mitä sanottavaa ei ole ja mitä ihmeellistä ei ole tässä budjetin täytäntöönpanossa, voitaisiin sanoa, että no, on vähän valvottavaa, että selvä, ehkä parlamentti vai haluaa itselleen haalia lisävaltuuksia, mutta tässä kysymys ei ole siitä, vaan minun mielestäni olemme tilanteessa, joka ei ole suinkaan terve. Se ei ole terve, kun katsotaan, millä tavalla Euroopan varoja pitäisi oikein hoitaa ja mitä vaatimuksia demokraattinen valvonta asettaa. Ja näin silloinkin käsitellään itse lain kirjainta ja perustamissopimuksen henkeä kolleganikin tässä totesi, että sopimusten selvyys on yksi kysymys. On selvää, että perustuslaissa kansallisesti katsoen ää, tällaisen selvyyteen päätyy, mutta varsinkin Euroopan unionissa perustussopimus on sen verran epämääräinen, että siinä on aina tilaa tulkinnalle. Ja siitä syystä haluan tässä ottaa esille sen, että Yhtäältä parlamentin toimivalta on kasvanut, ja sitä nyt ei voi mitenkään kiistää. Viimeisen 30 vuoden aikana olen kirjoittanut, äh, tämä on tapahtunut, olen kirjoittanut myös pienen teoksen tästä aiheesta. Euroopan parlamentti on lähtenyt miltei tyhjästä ja nyt sillä on miltei kaikki, koska, no miltei kaikki, koska se ei saa suoraan valvoa Euroopan budjetin täytäntöönpanoa. Eli se on tämä ensimmäinen ajatusmalli tässä taustalla. Ja kun puhutaan toimielinten välisestä tasapainosta, niin muistutan, että tuomioistuin on aina ollut tässä suhteessa erittäin tarkkaavainen. Silloin kun parlamentillakin oli vain tällainen neuvoantava funktio, mutta se oli silti kansan suora valitsema. Ja tuomioistuin on velvoittanut, siis osoitan, miten paljon tulkintaa tässä nimenomaan on lainsäädännössä, tuomioistuin vaati neuvostoa käsittelemään asiaa parlamentin kanssa silloin, kun tekstiä oli liikaa muutettu komission neuvoston välisissä neuvotteluissa. Eli tässä lähdettiin siis tyhjästä ja siirryttiin tällaiseen menettelyyn. Eli jatkuvasti tuomioistuin valvoo toimijoiden välistä tasapainoa. Parlamentin, Euroopan parlamentin valta on kasvanut siis. Ja toinen peruste koskee eurooppalaista demokratiaa, joka kehittyy ja käsitänkin tätä hetken. Lissabonin sopimus on ensimmäinen, jossa kokonainen luku käsittelee eurooppalaista demokratiaa. Ja koko tässä luvussa, jossa käsitään eurooppalaista demokratiaa, sanottaisin, että neuvosto on nimenomaan sen täytäntöönpanija. Neuvosto edustaa jäsenvaltioita ja siellä on erilaisia äänestys valtoja, mutta se ei missään tapauksessa ole mikään ainoa ja yksittäinen demokratian valvoja. No mikä sitten on tämän luvun tavoite? Siellä tietysti löytyy Euroopan parlamentti ja myös kansalliset parlamentit. Palaan siihenkin sitten, kun käsittelen myös perustuslaisia tuomioistuimia jäsenvaltioissa. Eli tässä suhteessa ei ole edetty riittävästi demokratian tiellä. No millä tavalla sitä tilannetta voitaisiin parantaa? Tietysti tämä ongelma on monimutkainen. Eri juristit eivät ole asiasta samaa mieltä. Se osoittaa, että tässä on ristiriitainen epämääräinen tilanne käsillä. Tuomarit mm, ovat siirtymässä yhä enemmän siihen suuntaan, että kunnioitetaan tiukemmin parlamentin oikeuksia vuoden 80, vuodelta 1983 oleva oikeuden päätös on alkua tälle kehitykselle. Tuossa päätöksessä, ja se on erittäin tärkeä suhteessa tähän herrasmiessopimukseen, johon usein viitataan, vuonna 1983 tuomioistuin tarkentaa, että toimielinten sisäinen järjestely ei saa häiritä toimielinten välistä tasapainoa. Eli jos lukee tämän päätöksen, jos lukee sitä tämän käytännön valossa ja tämän kehityksen valossa, jota 30 vuoden ajan on tapahtunut, ja otetaan huomioon se herrasmies-sopimus, jota neuvosto mm, painottaa, niin se vaikuttaa ehdottomasti tilanteeseen ja vaikuttaa siltä, neuvosto yrittää jatkuvasti vaatia itselleen oikeutta hoitaa omat asiansa ja jopa kieltäytyy esittämästä vaadittuja asiakirjoita tarvitaan budjetin valvonnasta. Ja näin ollen tämä sisäisen järjestyksen käsite on täysin ristiriidasta toiminnan välisen tasapainon kanssa. Tällä tavalla minä ymmärrän vuod- päätöksen vuodelta 1983 ja sen vaikutuksen toiminnan välisen tasapainon. Ja kun puhutaan sopimuksesta, niin se ei ole sekundarilainsäädäntöä. Öö, ja se ei ole myöskään ristiriitaista sellaista siitä, siihen ei ole tuomioistuin kertaakaan ottanut kantaa. Ja tämä, tähän sopimuksen viittaaminen on täysin ristiriitaista sen kehityksen kanssa, mitä 40 vuoden aikana Euroopan unionissa on tapahtunut, Euroopan parlamentin vallan kasvu ja niin poispäin. Kun heijastella vähän sitä, mitä tässä aiemmin sanottiin ja mitä aiemmin puhuttu, niin neuvosto minun mielestäni ei ole verrattavissa liittoneuvostoon. Se on tärkeä asia. Tässä on yritetty aina verrata jokaista eurooppalaista instituutiota siihen, mitä me tunnemme ennalta on tietysti vaikea löytää käsitteitä aina, mutta silti ei aina voida verrata sitä ole, jo olemassa olevaan. Ja haluaisinkin verrata siihen, että neuvostoa johdetaan toisella tavalla. Eli neuvoston tulkinta tuosta Erasmus sopimuksesta näin ollen ei olisi validi. Kun parlamentti haluaa valvoa neuvoston toteuttamaa budjettia, kun kyseessä ovat yhteislainsäätäjät, niin neuvostohan ei ole pelkästään lainsäätävä äh, elin, vaan sillä on myös valtaa Euroopassa budjetissa, kuten totesin alkuun. Ei komissio ole ainoa ja neuvosto on myöskin tärkeä toimija. Eli kun sanotaan, että parlamentin ei tule sotkeutua äh, neuvoston asioihin, niin kyllä se tietysti on totta, mutta mutta me pääsemme tästä ongelmasta vasta kun ymmärrämme, että neuvostolla on kahden, kaksisuuntainen toimivalta. Se on toisaalta lainsäätävä eli, mutta toisaalta sillä on myös toimenpanevaa toimivaltaa. Siitä syystä vuonna 70 sopimuksen esille ottaminen on avoimuutta vastaan ja se ei myöskään vastaa todellisuutta sen suhteen, millä tavalla budjettia täytäntöön pannaan. Ja sitten tämä vuonna 1983 päätös, jonka otin esille, niin tässäkin suhteessa voitaisiin ottaa esille useita tuomioistuimen päätöksiä, jotka pohjautuvat siihen, jossa on pyritty esittämään, mikä on todellinen toimintavälinen tasapaino ja että Euroopan toimielinten ja Euroopan parlamentin välillä pitää olla lojaali yhteistyö. Kun lähdetään tästä käytännöstä ja oikeuskäytännöstä liikkeelle, niin voitaisiin ajatella, että voitaisiin esittää oikeuskanne tukeutuen perusteluihin siitä, mikä on toimintavälinen tasapaino, mikä on demokratian vaatimukset, mikä on perustamissopimuksen vaatimukset, mikä on Euroopan parlamentin toimivallan todellinen kasvu. Ja tämä perustelu pitäisi minun mielestäni tukeuttaa tuomioistuimen, äh, kansallisten perustuslakituomioistuinten oikeuskäytäntöön. Se on mielestäni tärkeää tässä logiikassa. Kuten totesin, Lissabonin sopimuksen uusi luku, joka käsittelee eurooppalaista demokratiaa, mainostaa, mainitsee anteeksi, ehdottomasti Euroopan parlamentin, mutta myös kansalliset parlamentit. Karlsruen perustuslakituomioistuin, kuten myöskin Ranskan tuomioistuin, ovat tärkeitä tässä suhteessa. Ja mikä on tämän valvonnan tavoite? Se on nimenomaan se, että demokraattista periaatetta kunnioitetaan. Nämä tuomioistuimet ottavat sen esille. Varsinkin kansallisella puolella siis. Mutta jos eurooppalainen demokratia taattaisiin paremmin eurooppalaisella tasolla, niin tietysti myös kansalliset tuomioistuimet ottaisivat sen huomioon. Silloin ymmärtäisin paremmin eurooppalaisen demokratian ja kansallisen demokratian väliset yhteydet. Eli mikä, mitä voidaan sanoa nyt yhteenvetona kaikesta tästä? Ensimmäinen asia on se, että käsittääkseni meidän täytyy ottaa esille ne kohdat perustamissopimuksesta, joihin neuvosto tukeutuu. Osoittaaksemme ensinnäkin, että komissio ei suinkaan ole ainoa, joka täytäntöönpano budjettia, ja että otetaan esille että artikla 319. Ei missään vaiheessa sano, että, että komissio on ainoa budjetin täytäntöönpaneva elin. Toiseksi, se millä tavalla komissio tulkitsee, anteeksi, neuvosto tulkitsee sopimuksia, on demokratiaa ja hyvää hallintoa vastaan, kuten myöskin toimielinten välistä tasapainoa vastaan. Kolmanneksi meidän täytyy hyödyntää Euroopan unionin ö, tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Perustamissopimuksen hyöty on usein sellainen käsite, jota neuvosto on käyttänyt, jotta se voisi rakentavasti ja selkeämmin lukea perustamissopimuksia, sillä valitettavasti nämä sopimukset eivät ole aina riittävän selkeitä. Ja kun kuuntelin tässä kollegani, niin tuli mieleen sellainen ajatus, joka tässä asiakirjassa ei löydy, mutta pohdin sitä, että kun puhuitte demokratiakäsitteestä ja siitä, että neuvosto on myös demokraattinen tuomioistuin, niin mietin tuota ihmisoikeustuomioistuinta. Vuodelta 1999 Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin tuomitsee yhdistyneen kuningaskunnan, koska se ei ole järjestänyt Eurooppa-vaaleja Gibraltarin alueella. Tämä ei mitenkään oikeastaan kuulu, siis itse instituutio ei kuulu Euroopan unioniin, mutta kuitenkin se ottaa kantaa meitä koskeviin asioihin. No sehän on demokraattista valvontaa parhaimmillaan. Jos katsotaan verovarojamme ja sitä, että seurantaa ei ole riittävästi niiden suhteen, niin tietysti voidaan esittää kysymyksiä. Tietysti emme ole vielä unionina liittyneet ihmisoikeussopimukseen, mutta tätä täytyy pohtia ja meidän täytyy vakuuttaa neuvosto siitä, että sen kannattaa olla yhteistyöhaluinen. Kolmanneksi pitää käyttää toimielinten oikeuskäytäntöä hyväksi. Neljänneksi meidän täytyy huomioida sitä, miten vähän neuvosto on täytäntöönpannut budjettia ja huomioida, siis, että, tai huomioida se, että neuvosto on nimenomaan yksi budjetin täytäntöönpanijoista. Sitten muut toimintamallit, joita parlamentti voisi hyödyntää siitä, että se ei esimerkiksi sen lisäksi, että se ei suostu myöntämään vastuuvapautta. Mitä voitaisiin siis esittää ehdotuksessa? Tämä ei ole mitenkään kattava luettelo eikä tyhjentävä sellainen. Mutta tässä on ehkä neljä toimintamallia, joita voitaisiin hyödyntää. Ensinnäkin toimintatiedotusvälineissä – ja sitten voitaisiin hyödyntää niitä voimasuhteita, joita meillä on neuvoston kanssa, tai sitä liittoutumaa, joka meillä on sen kanssa. Tai sitten voitaisiin toimia ennen, oike- ennen oikeudenkäyntimenettelyitä tai niiden aikana. Mediassa voitaisiin helposti hyödyntää lehdistöä julkaisten lehdistötiedotteita, jossa ilmaistaan se, mitä vaaroja on sillä, että vastuuvapautta ei myönnetä jossa on kaksi vaihtoehtoakin tarjottu. Lyhyt tiedonanto tai se, että useat Euroopan parlamentaarikot ottavat kantaa siihen avoimesti, että budjetti ei saa tuekseen vastuuvapautta, koska tarkistuksia ei ole saatu tehdä niin kuin pitäisi. Lisäksi voitaisiin julkaista tällainen sopimus, lehdistössä, joka on keskittynyt Euroopan unionin asioihin esimerkiksi. Eli tämä ensimmäinen toimintarata. Toinen toimintatapa, jos katsotaan mitalin toista puolelta, on katsoa, mitä voimasuhteita meillä on suhteessa neuvostoon tai minkälainen liitto, minkälaisen liittouman voimme rakentaa sen kanssa. Yhtäältä otetaan huomioon ää, yleinen intressi saada aikaiseksi sopimus ja viedä eteenpäin ylikansallista demokratiaa. Jos komissio ei halua tulla mukaan tällaiseen liittoutumaan, niin sitten taas otettaisiin huomioon tämä voimasuhde puoli, joka voitaisiin saada aikaiseksi yhdessä komission kanssa, jossa todettaisin, että neuvosto sen takia ei saa vastuuvapautta, että se ei suostu näitä asiakirjoja luovuttamaan. Ja sitten viimeinen toimintatapa on toimia ennen, kun asia vedetään oikeuteen. Eli varoittaa neuvostoa siitä yksinkertaisesti, että me tarvitsemme nyt näitä asiakirjoja, koska emme aio äänestää muuten vastuuvapauden puolesta. Ja viimeinen kohta on sitten, että vedetään asia oikeuteen hyökätä neuvoston kimppuun kaikkien näiden perusteiden puitteissa, artikla 319, toimielin tasapaino ja niin edelleen. Ja kaikki tällaiset toimet tietysti voivat olla myös kumulatiivisia. Puhuin kyllä aika pitkään, mutta kiitoksia siitä, että vitsitte kunnon. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Chaltiel-Teral. Kiitoksia Rova Chaltiel alustuksestanne. Sitten puheenvuoro seuraavalle. Tohtori Alt Ant Antböhler. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Teurer. Puheenjohtaja Teurer, esitteli Ajala Sender. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää tämän workshopin järjestämisestä ja kutsusta ensin. On suuri kunnia osallistua tähän työhön ja tukea työtänne. Onko parlamentilla siis oikeus evätä vastuuvapaus? Toisin kuin Rossi, olen sitä mieltä, että näin itse asiassa on. Minun harkintani, että miten tähän johtopäätökseen tulee, niin tässä esittelen sen teille. Kolme kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin osoitan, että toisin kuin äskeinen puhuja puhui, niin sanamuotoja sopimuksessa ja varanotoksessa ovat laajasti tulkittavissa. Toisessa vaiheessa sitten teleologisen tulkinnan kautta tulkitsen eurooppalaisia periaatteita ja sitä myötä tulee selville, että parlamentilla todellakin on äh, oikeus ja vastuuvapaus. Sitten teen siitä johtopäätökset lopuksi ja puhun äh, parlamentin tietojensaantioikeudesta. Aloitetaan tästä sanamuodosta. Vastuuvapautta määritellään varahoitoasetuksessa ja artiklassa 319 perussopimusta. Normi olettaa, että parlamentti antaa vastuupäivän komissiolle koko budjetista. Neuvoston vastuuvapaudesta ei ole mitään nimenomaista säännöstä. Jos tätä myötä erillinen neuvoston vastuuvapausmenettely on poissuljettu, sitä ei määritellä nimensvästi. Normihan ei sano, että parlamentti antaa vastuuvapauden vain komissiolle. Oikeus voi, se voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Kuten professori Rossi sen ymmärsi, se on suljettu systeemi, että on vain yksi vastuuvapaus komission osalta. Ja se on sallittu. Tai kuten Schaltierin ymmärryksessä on, että siinä ymmärretään se niin, että eri vastuuvapauspäätökset koskien yksittäisiä toimielimiä ovat sallitut. Jos katsotaan normia sen syntykontekstissa ja sen systemaattisessa asemassaan, niin ensimmäisenä näyttää olevan niin, että vain yksi kattava vastuuvapausmenettely koko budjetista komissiota kohtaan on sallittu. 317 artikla, johon on viitattu, määrää, että komissio siis koskien koko budjettia, myöskin neuvoston budjettia koskinen, toteuttaa sitä omalla vastuullaan. Alun perin on tällainen tulkintatapa siis lähempänä, että vain yksi vastuuvapauspäätös on sallittu budjettia koskien. Täytyykö tätä normia tulkita tällä tavalla välttämättä enää? Tässä täytyy tulkita abstraktisella tasolla historiallisia tulkintoja. Periaatteessa on staattista tämä unionin oikeus. Jos sitä muutetaan, täytyy olla sopimu- perussopimuksen muutos. Sen vuoksi olen äh, Rossin kannalla siinä, että tässä täytyy tehdä ero voimassa olevan lain kannalta tehtävä ratkaisu ja säädettävissä lain olevan lain kannalta ratkaisu. Kuitenkin unionin staattisuus ei vaadi mitään absoluuttista rigiditeettiä. Jos sosioekonomiset olosuhteet muuttuvat, niin myös unionin oikeutta voidaan sopeuttaa tietyssä mielessä. Tässä ei kuitenkaan voida sekoittaa rajoja lainsäädännön ja tulkinnan välillä. Se tarkoittaa, että tulkinta voi kyllä muuttua, mutta sen täytyy toimia sanamuotorajojen sisällä. Tämä abstrakti harkinta voidaan, on sellainen, jota voidaan soveltaa nykyisen tapauksen. Normi, joka määrittelee vastuuvapausmenettelyä, juontuu vuodelta 1977. Sitä ei ole olennaisesti murrettu sen jälkeen. Toisaalta olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Mahdollisuus, että Euroopan parlamentti joka on siis, jonka täytyisi antaa unionille demokraattista legitimiteettiä, se on kasvanut kovasti sen lisäksi. Neuvoston luonne on muuttunut olennaisesti. Sillä on yhä enemmän tehtäviä, jotka ovat toimeenpanovallan luonteeltaan. Haluaisin ottaa kolme esimerkkiä lyhyesti. Eurooppa-neuvosto. Se tulee yhä suurempaan merkitykseen. Se toimii yhä enemmän kuin hallitus sen lisäksi neuvosto esimerkiksi yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kuten myös talouspolitiikassa, tulee hyvin toimeenpanovallan piiriin. Demokraattinen vastuullisuus ja toimeenpanotoimet neuvostossa ovat olennaisia tekijöitä, ja kun vastataan kysymykseen, että onko parlamentilla vastuuvapausantamisoikeus neuvoston suhteen, se tarkoittaa, Vastuuvapausnormi ei ole muuttunut vuonna 1977 jälkeen, kun taas toimielin rakenne toisaalta on muuttunut hyvin paljon. Kuten jo sanoin, niin myöskin sanamuoto on avoin. Joko voidaan tulkita niin, että on vain yksi vastuuvapauspäätös, tai että se on avoin eri vastuuvapauspäätöksille. Kun Historiallisesti ilmeisesti ajateltiin niin, että olisi vain yksi vastuuvapauspäätös, niin tämä historiallinen tulkinta ei ole enää suuntaa antava. Eli tulen siihen lopputulokseen, että artikla 319 perussopimuksessa ei ole yksiselitteinen, ja se, sillä voidaan antaa eri tulkintoja. Jos ajatellaan tätä monitulkintaisuutta normissa ja tullaan lopputulokseen, niin tulkitsen nyt eurooppalaisten periaatteiden perusteelta teleologisesti unionin oikeutta. Aloitetaan demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta. Tämä velvollisuus siitä, että sen täytyy olla, että julkinen hallinto täytyy olla vastuullista jokaisella tasolla, on, se on osa eurooppalaista demokratiaa. Jos ajatellaan budjettimenuttelua, sen osalta se tarkoittaa sitä, että EU-budjetti saa demokraattista legitimiteettiä jälkikäteisvalvonnan kautta. Se myötä vaikuttaa myös siihen, että on julkista keskustelua ja avoimuutta. Se on myöskin tärkeä osa eurooppalaista demokratiaperiaatetta. Miten tämä demokraattinen vastuullisuus sitten toteutetaan? Jos noudattaisimme professori Rossin mallia, se tarkoittaa, että jos parlamentilla ei olisi oikeutta antaa vastuuvapautta neuvostolle. Eurooppalainen demokratia perustuu kahteen juonteeseen. Toisaalta kansalaiset ovat edustettuna neuvostossa jäsenvaltioiden kautta. Toisaalta kansalaiset valitsevat välittömästi Euroopan parlamentin jäsenet. Neuvosto periaatteessa on vain kansallisten hallitusten kontrollin olla kansallisten parlamenttien kautta ja saa legitimitiivisensä tässä. Budjetin jälkikäistä kontrollineuvostossa kansallisten parlamenttien kautta, siinä on selkeitä puutteita. Eurooppa-oikeudellinen osallistuminen kansallisille parlamenteille koskevaa lainsäädäntömenettelyä. On myös kyseenalaista se, että jos kansalliset parlamentit käyttävät kontrollioikeutta, on, voiko se olla tehokasta? Neuvoston hallinnon äh, budjetti, sitä ei voida alistaa pelkästään yksikköiselle delegaatiolle, vaan kokonaan, ne, kokona, neuvostolle kokonaisuudessaan. Eli kansallisten parlamenttien kontrolli ei ole tässä mielessä oikein tehokasta eikä mielenkiintoistakaan. Eli jää jäljelle vain se toisen juonteen kautta tuleva legitimiteetti, sehän tarkoittaa Euroopan parlamenttia. Se on sikälikin kätevää, koska parlamentti 390 artiklan mukaan on toimeen, tai sillä on oikeus antaa vastuuvapaus. Jos taas parlamentilla ei olisi oikeutta antaa suoraan vastuuvapautta. Tämä toinen juone demokraattinen legitimiteetti, olisi silloin edustettuna tarpeeksi, jos parlamentti voisi saada jälkikäteiskontrollin eh, ei suoraa kautta. Näin olisi esimerkiksi, jos komissio tarkistaisi jälkikäteen budjetin ja sitten se, se jälleen kontrolloisi parlamenttia. tässä on tällainen ketju neuvostoon, komission kautta Euroopan parlamenttiin. Tässä legit- demokraattisen legitimaation ketjussa kuitenkin on puutteita myös. Varanhoitoasetus ei sisällä sitä, että olisi budjettikontrollia komission kautta neuvoston osalta. Parlamentin vastuuvapaus äh, päätös komission kautta ei voi legitimoida tätä järjestelmää. Jälkikäteisbudjettikontrollin neuvoston osalta ei ole sellainen, joka minkään näistä demokraattisista juonteista legitimoisi tehokkaasti. Tästä tulee suuria demokraattisia ongelmia. Näitä ongelmia voidaan pitää kahdella eri tavalla. Joko komissio voisi valvoa neuvoston budjettia tai parlamentti voisi sen tehdä suoraan itse. Minä Minulla on preferenssi tähän jälkikä, jälkimmäiseen mahdollisuuteen. Se, tämä ensimmäinen mahdollisuus tekisi vastuualaisuudesta epäselvää. Sen vuoksi Parlamentin oikeus antaa vastuuvapaus neuvostolle, sillä on sel- selkeitä demokraattisia etuja. Mutta jos ajatellaan sitten autonomiaa sisäisissä asioissa, tämä periaatehan on kehitetty ähm, tuomioistuimisia sen mukaan toimielimillä on mahdollisuus säädellä omia sisäisiä asioita riippumattomasti. Tämä voisi, näin tapaus voisi olla, koska suurin osa neuvoston budjetista on henkilöstö ja rakennuskuluja. Erityisesti oman henkilökunnan käsittely on autonomiaperiaatteen kannalta erityisen keskeistä. Autonomiaperiaate voi rajoittaa parlamentista oikeutta, mutta se ei voi sulkea sitä pois. Tehokkuus tai päättää omien varainkäytön tehokkuudesta, mutta se ei koske äh, varainkäytön lainmukaisuutta. Kuten tehokkuuden periaate 310 artiklassa kohta 5 tekee selväksi, niin sääntövastaiset äh, varainkäyttö koskee unionin etua kokonaisuudessaan. Sitä ei voida siis pitää neuvoston sisäisenä asiana. Siitä seuraa se, että parlamentin kontrolli rajoittuu oikeuskontrolliin. Se kattaa myöskin budjet- varainhoitoasetuksen periaatteet. Jos loukataan vaikuttavuuden, säästäväisyyden ja vaikuttavuuden periaatteita riittää, jos ne on kvalifioitu riittävästi, se tarkoittaa sitä, että parlamentin kontrolli voi mennä yksittäisessä tapauksessa hyvin pitkälle. Autonomia periaate ei sulje pois parlamentin harjoittamaa valvontaa, mutta se rajoittuu lainmukaisuusvalvontaan. Vahvin argumentti sitä vastaan, että parlamentilla olisi oikeus antaa vastuuvapaus neuvostolle, se voidaan johtaa eh, tästä toimielin tasapainoargumentista. Tuomioistuimen mukaan per, periaate varmistaa primäärioikeudenmukaisen toimielinten rakenteen. Voisi siis argumentoida, että neuvosto, kun se on myöskin lainsäätävä elin, täytyisi olla ulkona parlamentin kontrollista. Näin voitaisiin varmistaa se, että neuvosto ja parlamentti, kun ne ottavat osaa lainsäädäntöprosessiin ja ovat siinä osallisina, olisivat samalla tasolla toisiinsa nähden. Tämän toimielin tasapainon vaarinotto voitaisiin myös olla, ottaa perusteluksi historiallisesti siihen, miksi parlamentti ei voi valvoa neuvostoa suoraan. Tämä on tietysti tärkeä vastahuomautus, niin kuitenkin paremmat syyt ovat sen puolesta, että tämä periaate ei sulje pois sitä, että parlamentilla olisi erikseen oikeus antaa vastuuvapaus. Neuvoston riippumattomuus ei ole absoluuttista. Missään kohdassa perussopimuksia ei säännellä neuvoston kontrollia parlamentin kautta, niin neuvoston neuvoston riippumattomuus budjettimenettelyssä on hyvin rajoitettu. Riippumatta siitä, miten näihin kysymyksiin nyt vastataan, niin neuvoston oikeus on tässä toimielinteellistä luonteeltaan eikä materiaalista. Se tarkoittaa sitä, että on kiistamatonta, että neuvoston budjetti voidaan valvoa parlamentin kautta. Ongelmasta on vain se, että meneekö tämä komission oikotien kautta vai ei parlamentaarisen oikeuden vaikutukset neuvoston asemaan ovat tätä myöten paljon pienemmät. Jos hypoteettisesti sopimuksissa ei ole sisältövalvontaa neuvoston budjettiin, niin se ei ole kuitenkaan argumentti sulkea parlamenttia pois. Mutta neuvosto on muutenkin enää omistaa vain murto-osan aikaisemmasta autonomiastaan budjettimenettelyssä. Ja jos ajatellaan Rossin kansallisia eh, parlamentin kamareita, niin sitä ei voi verrata suoraan, koska neuvostolla on aivan eri eh, tehtävät kuin kansallisilla kamareilla parlamentissa. Kysymyksen vasta on sitten vain se, että kun ajatellaan parlamentin oikeutonta vastuuvapaus, niin mikä tällä proseduraalisella aspektilla on neuvoston autonomiana, onko se todellakin toimielintasapainon loukkaus? Periaate toimielin tasapainosta on hyvin epämääräisesti esitetty tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Se voidaan tulkita hyvin ahtaasti, vaikka ei poiketa tästä oikeuskäytännöstä. Sen vuoksi budjettikontrollin proseduraalista on abstraktiin heikennys komission kautta. Sitä ei voida pitää toimielin tasapainon loukkauksena. Tässä tulee myös esille demokraattinen vastuullisuusperiaate. Periaatteet teleologisessa tulkinnassa, ei, niitä ei voida erottaa täysin toisistaan. Se tapa, jolla peria, demokratiaperiaatetta tulkitaan, se vaikuttaa myös toimielin tasapainon periaatteeseen. Kuten olemme nähneet, niin demokraattisen vastuullisuuden periaatteet tai perusteet puhuvat paljon sen puolesta, että parlamentilla olisi suora valvontaoikeus. Demokraattinen legitimiteetti oli tässä, olisi tässä hyvin tärkeällä siellä. Täytyy ottaa huomioon myös tämä eksekutiivinen rooli neuvostossa huomioon. Budjettioikeus on ratkaisevalla, ratkaisevalla siellä exekutuvikontrollin osalta. tässä mielessä ei ole ratkaisevaa se, että onko neuvostolla operatiivisia tehtäviä, jos sen luonne toimielin toimielinvaltaa käyttävän instituutiona oikeuttaa tällaisen valvonnan, koska sikäli kun demokraattiset edut painavat, täytyy toimielin tasapaino tulkita ahtaasti niin, että sitä ei loukata. Sitä myöten parlamentilla on oikeus erilliseen, erillisesti antaa vastuuvapaus Nyt voitaisiin argumentoida, että parlamentin valvontaoikeus voitaisiin rajoittaa toimielin vallan käyttöön. Sen puolesta puhuisi se, että valvonta tässä on erityisen tärkeää, eikä varmasti tuo ongelmia esille. Liityntäkohtana voidaan ottaa myös artikla 77 työjärjestyksessä parlamentissa, jonka mukaan neuvoston valvonta koskee sen toimintaa toimeenpanovallan käyttäjänä. Sen lisäksi voitaisiin vedota siihen säännökseen sopimuksessa, jonka mukaan neuvosto pitää kokouksensa julkisesti silloin, kun se toimii lainsäädäntäjänä. Teoreettisesti tietysti olisi hyviä syitä siihen, että voitaisiin rajoittaa parlamentin oikeuksia, niin se ei ole toteutettavissa käytännössä. Juuri kun ajatellaan kuluja henkilökunnalle ja rakennukselle, siinä voi tehdä eroa siihen, onko budjettikohta lainsäädäntövallan käyttöä vai toimeenpanovallan käyttöä. Myöskin ei olisi käytännöllistä tehdä äm, tätä painopistearviointia. Ja tässä olisi niin myöskin suuret äh, hallinnolliset kustannukset, jos tehtäisiin tällaista eroa että siitä ei ole kovin paljon hyötyä. Sitten lopuksi muutamia lyhyitä kohtia näistä muista, muista äh, kohdista, eli onko parlamentilla tietojensaantioikeus ja jos evätään äh, vastuuvapaus. Tässä edelliset puhujat ovatkin jo puhuneet paljon, joten muutama lyhyt täydennys minun puoleltani. Vastuuvapausmenettelyssä komission osalta parlamentilla on kattava tiedonsaantioikeus komission suhteen myöskin niitä, koskien niitä kohtia budjetista, jotka eivät ole välittömästi sellaisia, jotka komissio itse toteuttaa, kuten Rossi tässä ihan oikeasti on jo esittänyt. Sen lisäksi voidaan kuitenkin ottaa esille velvollisuus tehdä lojaalia yhteistyötä, niin siitä kautta tulee velvoite muille toimielimille, erityisesti neuvostolle, ja siitä voidaan johtaa myös, että komission täytyy antaa tarvittavat tiedot. Tässä mielessä, jos ajatellaan suoraa tiedonantisaantioikeutta neuvostoa kohtaan, niin se voitaisiin johtaa tästä erillisestä vastuuvapausanto-oikeudesta. Mutta kuitenkin äh, ajattelisin sitä pelkästään sitä, että neuvostolla täytyy olla velvollisuus antaa äh, suullinen vastaus, että täytyykö sen sitten olla paikalla valiokunnassa. Eli tässä täytyy ottaa huomioon riippumattomuus lainsäätävänä enemmän neuvostolla, niin silloin täytyy parlamentin oikeus rajoittaa välttämättömän. Toisin olisi silloin, jos olisi nimenomainen peru, pe, perusta parlamentin tässä. Tässä neuvoston tiedonanto vuodelta 77 tulee tarkastelun kohteeksi, jossa se itse velvoittaa itsen siihen, että se antaa kirjallisia ja suullisia vastauksia kattavasti. Ja missä mielessä tämä sitten on sitovaa neuvostolle ja missä mielessä se koskee myös valiokuntia, niin sen saatte selville minun kirjallisesta esityksestäni. Neuvoston informaatio-oikeus tai informaation antamisvastuu rajoittuu tiettyihin asiakirjoihin. Se, että kun ajatellaan neuvoston aloiteoikeutta komission kautta, jotta voisi sitä tehokkaasti harjoittaa, niin johtaisin myöskin lojaaliin yhteistyöhön parlamenttiin, johtaisin siihen, sitä, sikäli kun koske, tämä koskee olennaisia tietoja. Jos vastuuvapaus evätään, niin sitäkin Erityisesti Rova Chaltiel käsitteli kattavasti, joten muutama nyt huomautus siitä vain. Sekundaarius velkoittaa kaikki toimielimet asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan toteuttaa parlamentin suositukset. Tämä on täytäntöönpantavissa oleva oikeudellinen velvollisuus. Kuitenkin tämän, tätä tuomioistuin on rajoittanut tätä peri, tulkinnanvaraa siitä, että mikä on sitten asianmukaista. Parlamentti ei voisi vedota abstraktiin oikeutensa antaa vastuuvapaus neuvostolle. Tässä puuttuu neuvoston säädös, jolla olisi äh, sitova vaikutus käsiteltäväksi otettavuuteen. Kuitenkin parlamentti voisi vedota tähän informaation saamisoikeutensa komplementaarisesti. Jos on oikeus erilliseen vastuuvapauteen antamiseen, niin siihen kuuluu enemmän tiedonsaantioikeuksia. oikeuksia artikla mukaan silloin tuomioistuimen pitäisi päättää siitä, että onko todellakin parlamentilla oikeus antaa vastuuvapausneuvostolle. Kiitoksia huomiostanne ja Mielelläni kuulen kommenttini ja kysymyksen. Kiitoksia herra tohtori Ant Pöhler alustuksestanne ja myöskin kahdelle edelliselle alustajalle. Ajattelemme niin, että pidämme kysymyskierroksen. Ja tässä vaiheessa voi tulla esille monia kysymyksiä ja sen jälkeen puheenvuoron saa Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö ja sitten yleiskeskustelu lopuksi. Eli nyt sitten sitten suoria kysymyksiä kolmelle alustajalle ennen kuin annan nyt puheenvuoron yksittäisille jäsenille. Haluaisin viitata siihen professori Rossi, että budjettitarkastusvaliokunnan sihteeristö on perustanut varainhoitoasennukselle erikseen nettisivuston. Jos sitä sitten ette ole sieltä löytänyt, niin meitäkin kiinnostaa, että mikä siinä sitten oli vikana ja meidän intressissämme on mahdollisimman suuri avoimuus ja sen takaaminen tässä menettelyssä. Trilogin yhteydessähän se ei ole aina niin tullut esille. Ja tätä taustaa vasten ensimmäisenä puheenvuoropyyntölistalla niin on Sören Söndergaard oli ensimmäisen, Olkaa hyvä. Tack, eh, tack for tre eh, intressanta... Eh, Kiitoksia kolmesta erittäin mielenkiintoisesta esityksestä, jotka mahdollistavat sen, että olemme todella voineet hieman enemmän valaista tätä tilannetta. Budjetivalvontavaliokunnassa emme ole koskaan käsitellyt sitä, missä määrin meidän tulisi tätä tietoa saada. Meille tämä ei ole ollut niin oleellinen kysymys. Mutta sen sijaan oleellista on ollut se, että olemme sitä mieltä, että kun meillä on vastuu eurooppalaisille veronmaksajille, meidän pitää saada myös riittävästi tietoa siihen, mihin, mistä rahat, mihin rahat käytetään. Näiden kolmen puhujan ö, mielestä meillä on siis oikeus saada kaikkea tätä tietoa, mutta haluaisin tietää, että voidaanko sitä tietoa saada riippumatta siitä, myönnetäänkö vastuuvapaus vai ei. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, josta myös tämä lisäkysymykseni. Jos parlamentti päättää kääntyä tuomioistuimen puoleen, ja sama pyytää tiettyjä asiakirjoja, esimerkiksi asiakirjat, joita pyydämme tämän vuosittaisen vastuuvapauden myöntämisen puitteissa. On, ovatko kolme esittelijää sitä mieltä, että me voitamme tuon oikeuskäsittelyn? Oletteko sitä mieltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet voittaa tuomioistuimessa? Haluaisin saada teidän näkemyksenne tästä asiasta. Ja vielen Dank, wir sammeln die... Kiitoksia. Kerätään kysymyksiä yhteen. Ja seuraavana kysymyksenä sitten Rova Andreasen. Thank you, Chair. Well, I think that... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, minusta tämä ristiriita on poliittisempi kuin teknisempi. Ja tietyssä määrin se heijastelee myös sitä kriisiä, jota Euroopan unioni on käymässä läpi sillä siinä puhutaan siitä, kuka vastaa mistä. Ja se, mikä on epäselvää, on se, että kuka vastaa EU-budjetista, kuka vastaa vastuvapauden myöntämisestä, kuka vastaa veronmaksajien edun toteutumisesta. Se, mitä olen kuullut, olen sitä mieltä, että perustamissopimus on tässä suhteessa aika selvä sanainen. Komissio vastaa budjetin täytäntöönpanosta. Luonnollisestikin sen täytyy kääntyä muiden toimielinten puoleen, jos haluaa pyytää tietoa, mutta vastuu on komissiolla. Ja siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän tulisi mennä tämän ongelman alkujuurille. Olen sitä mieltä, että ratkaisuna on pyytää tietoa komission kautta, aivan kuten tehdään muiden toimielinten kohdalla. Ja haluaisin nähdä, mikä on puhujien näkemys tästä asiasta. Minusta ratkaisu on ihan selvä. Komissio on se yksikkö, jonka puolen tulee kääntyä. Kiitos. Äh, Kiitos. Seuraavaksi sitten Rovaajala Sender puheenvuoropyyntölistalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti haluaisin kiittää näitä eri puhujia, asiantuntijoita. Heillä oli erilaisia kantoja mutta joka tapauksessa tämä auttoi meitä nyt havaitsemaan ongelmia. Noin en samaa mieltä siitä, että koko EUta pitäisi nyt saada ongelmiin 0,39 prosentin budjettiongelman takia. Tämä on poliittinen taistelu, joka kuuluu muille alueille, eikä mitenkään vaarana EUta. Meidän täytyy puuttua jokaiseen ongelman EUssa asianmukaisella tavalla. No se, mitä Rossi sanoi, hän puhui vähän niin kuin hän olisi ollut neuvoston kannalla, mutta en ole juristi niin kuin hän, mutta kun tulin tänne parlamenttiin, se mitä nyt ei ole kirjoitettu EUn sääntöihin, mikään eksplisiittistä, niin se tulee kuitenkin ymmärtää. Eli se, että neuvoston ei kuulu noudattaa näitä sääntöjä, niin se on osa tätä. Mutta nimenomaan näissä artikloissa 319 on puhuttu eh, näiden toimielinten valvonnasta. No minä en ole mikään juristi, mutta samassa artiklassa, josta te puhuitte, siinä sanotaan, että komissio on ainoa vastuullinen eikä neuvosto, niin siinä sanotaan, että valvottujen toimielinten vastaukset, eli siis valvotut toimielimet. En tiedä, miten tämä Saksassa on todettu, onko se adjektiivi monikossa vai ei, mutta se tarkoittaa, että niitä tulee valvoa, myöskin neuvostoa. Neuvosto itse suosittelee, että tilintarkastustuomioistuin vaatii siltä, että sen tilit tarkastetaan. Eli tässä on nyt peruselementti, eli jonkinlaista vastuuta on myöskin neuvostolla. Se ei ole vastannut meidän kutsumme, mutta tilintarkastustuomioistuimen kutsun se on vastannut. Eli neuvosto on nyt hiukan hyväksynyt sitä, että se on vastuussa ja että sen täytyy nyt vähintään olla vastuussa tilintarkastustuomioistuimelle. Eli jonkinlaista valvontaa pitää harjoittaa. Eli tässä nyt on hiukan liikkumavaraa. Mutta sitten on muita artikloita, esimerkiksi 317, siinä puhutaan siitä, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komis- menot pitää käsitellä erikseen. Ei pelkästään kulujen osalta, vaan myöskin valvonnan osalta ne hoidetaan erikseen. Sitten arkissa 335 puhutaan hallinnollisesta auktoriteetista. Eli meillä on mahdollisuus sanoa, että hallinto käyttää näitä varoja niin kuin haluaa, mutta kuitenkin se on valvonnan alainen. Ja sitten sopimuksessa myöskin on todettu, että toimielinten pääjohtajilla ja puheenjohtajilla on velvollisuus helpottaa budjetin valvontaa. Eli tässäkin on velvollisuus. Tämä pitäisi koskea myöskin neuvostoa, eli sen pitäisi helpottaa budjetin valvontaa, eikä pelkästään budjetin valvontaa, vaan myöskin muutakin valvontaa. Eli nämä muut elementit, onko ne otettu huomioon, kun katsottiin, että komissio on vastuullinen, kaikki muut voivat toimia vastuuttomasti. Ei se näin voi olla. Ei ole kirjoitettu mitenkään, etteikö neuvosto olisi vastuussa. Eli tässä nyt on liikkumavaraa, jota parlamentti on käyttänyt. Sitten Saltierille haluan kiittää häntä hän puhui monista asioista ja hän teki erinäisiä mielenkiintoisia suosituksia, esimerkiksi ihmisoikeuskysymystä. Eli millainen juridinen arvo on näillä käytänteillä Euroopan tasolla? Meillähän on lainsäädäntöä, joka tehdään yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa. Ja sitten meillä on myöskin tuomioistuin, eli tässä on kaksi pilaria, joiden avulla edetään lainsäädännössä. Mutta tämä käytänne sinänsä, joka on jäsenvaltioissa, ja joka on osa tätä oikeutta, millainen arvo sillä voisi olla, kun katsotaan, että kun on tehty näin, eikä tätä ole oikeudellisesti tyrmätty, koska neuvosto on ollut tässä mukana ja neuvosto on hyväksynyt sen, kun vastuuvapaus evättiin. Ja sitten vielä Ant Pöller, haluan kiittää häntäkin Eli mitä tulee tietojen saantiin, eli millainen oikeudellinen arvo tällä hetkellä tällä voisi olla, koska sehän on kirjattu tähän herrasmiessopimukseen, eli millainen oikeudellinen arvo olisi tällä neuvoston julistuksella, eli millä tavalla sitä voitaisiin välineellistää. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Ajala Sender. Sitten Ramulder. Thank you, uh, Chair. I have been listening with... Kiitos puheenjohtaja. Olen kiinnostuneena kuunnellut alustuksia ja mielestäni ne olivat erittäin hyviä. Itselläni ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, enkä ole lakimies, mutta ovatko nämä alustajat sitten edustajia koko oikeusammatista, mutta täytyy kuitenkin ottaa huomioon se yksi kohta, että neuvoston pitäisi antaa tiedot se on selkeä kohta, joka tuli kaikista alustuksista esille. Yksi parhaimmista esimerkkeistä on se, että meillä on tämä enemmän tai vähemmän akateeminen sessio, vapaa mielipidevaihto, ja silloinkin neuvosto kieltäytyy olemasta paikalla. Miten tämä neuvoston imperialismi voisi olla näkyvissä paremmin kuin tästä? Eli on yksi toimielin, joka osoittaa epäkunnioitusta parlamenttia kohtaan tätä ohittamatonta demokraattista oikeutta kohtaan. Jos kansallisessa demokratiassa olisi näin, että yksi toimielin kieltäytyisi edes antamasta tietoa tai puolustautumasta, puolustamasta se parlamentissa, mutta olemme nyt umpikujassa. Täällähän tuli hyviä suosituksia esille Altpöyleriltä, niin voisiko kuulla kahdelta muultakin, mitä he ajattelevat, että parlamentti pitäisi tehdä. Helpoin tapa olisi mennä tiimoistuimeen, koska sitten kun tuomioistuin on päätöksensä antanut, niin minun tietääkseni riita loppuu siihen. Eli pitäisikö pitää sessioita ja argumentoida että ne vuosineuvostoa vastaan vai onko paneelin mielipidessä, että ainoa tapa umpikujasta on mennä tuomioistuin käsittelyyn. Ja, vielen Kiitos. Ja sitten lopuksi herra Geier ja sitten Rova Gressel vielä lopuksi. Ja, ich will, äh, zunächst... Ensinnäkin haluaisin onnitella tulkkeja. Sain nyt kuunnella omalla kielelläni näitä puheenvuoroja ja ymmärsin, kuinka vaikeaa tämä on. Ja Teillä on varmasti ollut kädet täynnä työtä, eli kiitoksia myöskin kollegoiden puolesta. Tämä on nyt ollut ihan poikkeuksellista työtä. Mielestäni kaikki kolme alustusta olivat mielenkiintoisia ja haluaisin korostaa, että se mitä Mulder juuri sanoi, eli ainoa kohta, jossa nämä kolme asiantuntijaa olivat samaa mieltä, ja tätä pitää jatkaa. Eli jokainen näistä kolmesta asiantuntijasta puhui siitä, että on olemassa tiedonantovelvollisuus. Eli tämä nyt on ratkaiseva kohta. Ja sitten millä tavalla nämä tiedot saadaan on myöskin tärkeää. Eli jos on kirjoitettu neuvoston pääsihteerille kirje, joka sitten on jätetty huomiotta, vai sitten viranomaiset, jotka vastaavat tästä, eli komission pitäisi hoitaa tämä. Se on sitten ihan eri asia. No sitten poliittisesti on vielä olemassa kysymys, onko jollain tavalla neuvosto vastuullinen parlamentille vai ei. Ja nyt voimme sitten katsoa, millä tavalla voimme edetä. Sopimus on ihan selkeä, ja Rossi on ihan oikeassa, mutta EU on kuitenkin dynaaminen järjestö. Ja juristillehan tämä on nyt sellainen kohta, johon pitää kiinnittää erityishuomiota. Eli kaikkia kysymyksiä ei voida ihan tyhjentävästi selvittää. Tästä nyt jo puhuttiin, ja mielestäni on ihan oikein – Monissa päätöksissä tätä on täsmennetty ja selvennetty. Eli nyt kritisoi teitä, Rossi, mutta parlamentin jäsenenä meidän täytyy vaatia myöskin sopimusten laajentamista ja katsoa, missä kohdissa meidän mielestämme pitää tehdä täsmennyksiä. Eli tähän suuntaan haluamme edetä ja uskon, että jos me mietimme nyt neuvoston vastuuvapautta ja käsittelemistä niin, että hoidamme asian komission kautta ja haluamme sitten budjetin osalta asiakirjoja nähtäviksemme. Niin se olisi yksi tie tästä umpikujasta ulos. No tästä nyt tänään näille puhuttu, mutta neuvosto on tehnyt neuvottelutarjouksen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti – Tämä nyt on torjuttu valiokunnassa ja neuvosto pitää kiinni kannastaan. No, heillähän on velvollisuus, ja jos he eivät reagoi tähän tarjoukseen, niin neuvotteluita ei voida käydä. No, sitten kysymys. Jos menettelyn lopussa saadaan tulos, että näiden tietojen pohjalta, joita vielä ei saatu, huomataan, että budjetinhoito ei ole neuvostossa ollut kunnossa, niin sitten vastuvapautta ei myönnetä. Mitä mieltä olette seuraamuksista, jos vastuvapautta ei myönnetä? Tiedän, että sopimuksessa ei ole mistään seuraamuksesta selkeästi puhuttu. Ja historiallisesti Santerin komissio vuonna 1999, kun vastuvapautta ei myönnetty, niin komissio erosi. Se oli ennakkotapaus, mutta sopimuksessa ei sanota mitään, että jos vastuuvapautta ei myönnetä, niin sitten tapahtuu seuraavaa. Ja tämä on nyt jännittävä kohta, miten tämä asia jatkuu. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, niin miten, millaisia toimielinten välisiä seuraamuksia siitä sitten koituu? Kiitoksia, Stenning ja Kiitos. Neuvostonhan ei pitänyt tulla, sehän kaikki tiesivätkin, ei ole niin, että siis ihan ilman ironiaa. No, Rossille muutama kysymys. Te, mitä te esitette kantana, niin sen kuulemme usein neuvostolta. Minä olen varannotasituksen esittelijänä useita tunteja, olen neuvoston kanssa käsitellyt tätä asiaa ja kiitos, että olette pyrkineet löytämään varanhoitoasetuksen tämä artikla, joka koskee Vastuuvapautta sitä ei ole muutettu, koska emme tietysti pystyneet sopimaan mistään. Haluaisin kysyä teiltä 335 artiklaa, että mainitse, se puhuu hallintoautonomiasta toimielimissä, että mä en nyt sitä. Eli sen autonomian täytyy päteä myös toimielimeen, myöskin vastuuvapaus kumppania kohtaan. 319 ja 335 artikloillahan on yhteys. Eli ainakin me parlamenttina – Olemme esittäneet tarkistuksia, että nämä oikeastaan voitaisiin yhdistää nämä kaksi artiklaa, ja sehän olisi ollut yksinkertaista, jos sanottaisiin, että on toimielimiä, Ensimmäisessä artiklassa varainhoitoasetusta myöskin, ja toimielimet sitten antavat nämä vastuuvapausasiakirjat, jotka millä me haluaisimme. Nykyinen artikla varainhoitoasetuksessa sanoo, että me annamme vastuuvapauden komissiolle – 77 vuodeltahan tämä säännös sanoo, että mä nämä vastaava komissiolle, koska silloin komissiolla oli kaikki tilit. Ne olivat kaikki komission budjetissa nämä tilit. Eli se, että on eri kirjanpito eri toimielimissä, niin perussopimus ei ole siihen käynyt mukaan. Ja niin miksi perussopimus ei ole lähtenyt siihen mukaan, koska juuri näillä elimillä, joissa tehdään perussopimusmuutoksia, siellä on ulkopolitiikot siellä mukana ja muutkin ihmiset, jotka eivät ole tilassa ja ajassa kiinni, ne niin ei ole mitään tekemistä budjetin kanssa ja he eivät ole yksinkertaisesti ajatelleet asiaa. Neuvostoneuvoston sihteeristö, juristit siellä eivät varmastikaan ole sanoneet mitään tästä, koska tässä tilanteessa, niin kun ajatellaan näitä kaikkia muutoksia, joita EUssa on, niin ne ei täytynytkään mennä siinä mukana. Eli 77 vuoden jälkeen unioni on muuttunut niin, että tämä muutos ei kuitenkaan tule esille parlamentin oikeuksissa. Eli va- budjettioikeus ja vastuuvapausoikeus. Ja vielä pahempi, vastuuvapausoikeushan on parlamentin tehtävänä perussopimuksessa. Eli eh, valiokunnalla ei voi olla niin paljon epäonnea kuin meillä perussopimuksessa meidän annetaan tärkeä tehtävä, mutta samaan aikaan emme saa perussopimuksen mukaisesti niitä välineitä, joita, jotka pitäisi sitä tehtävää, tehtävää varten olla. Eli kysymys sitten. Ensi, 335 artikla. Ensimmäinen kysymys, miten näette sen, miten 335 yhdistetään? Ja sitten toinen kysymys, riittääkö sitten, jos sanotaan, että jos töydetään yhteen komissio, jossa kaikki ovat mukana, plus sitten, että tietysti erityinen, erityisvastuuvapaus jokaiselle toimielimelle, tietysti täytyy niin olla jokaiselle elimelle ja virastolle. Siellähän on tässä eläintarassa paljon eläimiä. Eli erikseen ja yhdessä molemmat. Tätähän tällä hetkellä tehdäänkin, kenenkä paljon tarvitse muuttaa, koska tehdään vain yksi, pidetään yksi ylimääräinen, että annetaanko unionille kokonaisuudessaan vastuuvapaus. Ja sitten kun se kielletään, niin sitten varmasti lähtee liikkeelle asioita Euroopassa, sen voi luvata teille. Näin voisi mennä ja näin varmaan sitten tehtäisiinkin, koska ilmeisestikään byrokratian purkamisessa hallinnossa, niin ei voi asettaa paljon toiveita tähän. Tämä on raskas byrokraattinen menettely ja voisi ajatella, että tietysti kaikki eh, sisällytetään komission tileihin. Miten sitten, jos kaikki, kaikkien toimielinten kirjanpito-osastot eh, puretaan ja sitten, koska se olisi tietysti, jos komissio olisi kaikki, se olisi yksinkertaisempaa komission tulisi 5000 uusi, uutta työntekijää. No sitten olisi ikuinen ratkaistu. No sitten tietysti juridisesti puhtaampi tie ehkä olisi, mutta äh, varmaankin olisi elinkaanti sitten tämä ongelma hoitettu. Mutta toisaalta sehän se aiheuttaisi ihan ennennäkemätöntä kaaosta, koska no, joskus suuria asioita varten täytyy suuria askeleita. No, vielä haluaisin kysyä Otitte esille sen, että ähm, tämä valvonta on laimukaisuusvalvonta, Herra Antwoiler, Tämä lainmukaisuustarkastus, sen tunnemme unionissa. Se on ihan jos säännöstä pidettäisiin kiinni, niin silloin siltikin voidaan ihan pölyä suurinta sellaista rahoittaa. Eli missä mielessä tätä tarkoitetta, että kun ajatellaan tätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta, pitääkö sillä olla merkitystä? Oikeasuhtaisuus, kohtuullisuus, ne ovat käsitteitä, jotka eivät tietysti lahduta juristeja, sen tiedä, mutta eihän se riitä sanoa. Also ich mache ein Häkchen dran, dass ich die Häkchenliste abgehäkelt habe. Also verstehen Sie, das ist Rechtmäßigkeitsprüfung. Ich checke das alles mit den Verhandlungen. Niitä tehdäänkö luettelo, jos tästä rahdessa pitää ne Ja sitten on kaikki hyvin, kiitos. Also bisher war mir nicht bewusst, dass äh, Streicheln irgendwie ein Bestandteil. No. Onko budjettivastuuvapausmenettely tämä poistaminen, joku, mutta ei meillä kuitenkaan varmaan eläinten kanssa ole mitään tekemistä, mutta voidaanko oikeusteksiä näin tulkita? Tätä en kuitenkaan. Ei siitä asiantuntijoillemme, vaan Ehkä mä nyt sitten käännetysjärjestyksessä, kun näin paljon tuli kysymyksiä. Nyt kun aika juoksee, niin olisin kiitollinen, jos viiden ja seitsemän minuutin väliin pyrkisitte ja käsittelisitte näitä tärkeimpiä näkökohtia kysymyksissä, jotta voidaan sitten ottaa myös parlamentin oikeusyksikkö mukaan. Niin puhun lyhyesti ja teen yhteenvedon tietysti kysymyksistä ja yritän pitäytyä viidessä seitsemässä minuutissa. Ehkä ensin tämä tiedonsaantioikeus. Söndergaard ja Mulder ja Geyer kysyivät tästä. Jos katsotaan sopimusta, niin siellä on kaksi tiedonsaantioikeutta. Ensinnäkin oikeus 319 artiklasta liittyy tiettyihin asiakirjoihin ja sitten kohdasta kaksi, joka on sitten kaiken kattava. Kohdassa kaksi on erityisen mielenkiintoinen. Se koskee ainoastaan komissiota. Mutta menisin pidemmälle ja varmaan myös muut toimivat samoin. Eli velvollisuus lojaaliin yhteistyöhön velvoittaa muut toimielimet toimittamaan näitä tietoja. Muuten tämä kohta kaksi olisi tyhjä tai merkityksetön muiden toimielinten osalta. Ja sitten kun kyse on tietyistä tuomioistuimen asiakirjoista, no tässä artiklassa 319.2 myös muut toimielimet liittyvät tähän. En nyt puhu mistään prosenttiluvuista, mutta tämä tiedonantovelvollisuus on säännelty aika selkeästi. ja tämä liittyy siihenkin, mitä suosittelisin. Eli suosittelisin, että tästä tiedonsaantioikeudesta pitää ehdottomasti pitää kiinni. Sitten Gaierin toinen kysymys, eli mitä seuraamuksia olisi sillä, jos neuvosto ei saisi vastuuvapautta? No, sopimuksissa on todettu, että jos vastuuvapautta myönnetään, niin sillä on seuraamuksia. Tässä sopimuksessa on todettu, että toimijat on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin. Eli tämä nyt lähinnä koskee vain komissiota, mutta sekundääri oikeudessa eli varainhoitoasetuksessa on puhuttu muistakin asioista, eli tämä koskee kaikkia toimielimiä Eli kaikkien toimijoiden täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimiin ja tämä velvollisuus on oikeudellisesti sitova. No mitä sitten on asianmukainen? No varmaan tuomioistuin jättäisi liikkumavaraa toimielimille, mutta jos toimielimet eivät toimi tai toimivat riittämättömällä tavalla, niin silloin tähän asiaan puututaan ja sillä on sitten kaikenlaisia poliittisia mahdollisuuksia. Eli seuraavissa neuvotteluissa voidaan käyttää tätä vastuuvapautta, jotta saadaan tiettyjä myönnytyksiä. Sitten Ajala Senderin kysymys. No, tämä oli vaikea kysymys, eli millaisia seuraamuksia tällä julistuksella on. Sehän liittyy tiedon an, anti, tiedonsaantioikeuteen parlamentissa. Se ei niinkään riity parlamentin tiedonanto-oikeuksiin budjettikysymyksissä, vaan kaikissa. Tämä liittyy kaikkiin oikeuksiin. Tätä täytyy vielä tarkastaa, mutta tällä hetkellä arvioisin, että asiakirja ei ole selkeä. Yhtäältä meillä on herrasmiesopimus, ja silloinhan tuomioistuin ja kansallisen lainsäädännön mukaan voidaan katsoa, että se ei ole sitovaa, sitten meillä on sekundäärioikeus ja neuvoston julistus on jossain sillä välimaastossa. Englanniksi tästä puhutaan sanalla communication, Saksassa sanalla Vermerk, ja sitten neuvosto katsoo, että sillä on velvollisuuksia, mutta sitten toinen kysymys on, kuinka pitkälle tämä velvollisuus menee. Eli tässä on puhuttu kirjallisista ja suullisista kysymyksistä, mutta tähän liittyy kysymys koskeeko tämä ainoastaan parlamentin täysistuntoa vai myöskin valiokuntia. Eli tämä minun täytyy vielä tarkistaa. Ja sitten oikeudellisuuden valvonta. Eli pitääkö sitten ruksata nämä kohdat, mitkä on täytetty. Ja kuten alustuksessakin totesin, myöskin tähän liittyvät varainhoitoasetuksen periaatteet. Eli hyvä varainhoito – sitä pitää tarkkailla, mikäli on epäilyksiä siitä, että kuluja ei ole toteutettu noudattaen varanhoitoasetuksen muita periaatteita. Kiitos. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre qui ont été... Vastaan kysymyksiin siinä järjestyksessä, kun niitä esitettiin. Eli voittaisimmeko me tuomioistuimessa tämän tapauksen öö, vaikea tehdä mitään ennusteita, mutta kaikki mitä voi sanoa on se, että joku sanoi, että tässä on kyseessä poliittinen kysymys. No luonnollisestikin, joka kerta kun tulkitaan sopimuksia, niin siellä taustalla on politiikkaa. Kaikki riippuu tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja siitä politiikasta, jota se siinä suhteessa ajaa. Sehän johtaa sitä alun perin se oli kovin edistyksellistä, jossa syytettiin jopa hallituksia ja niin poispäin. Mutta nyt enää tuossa vaiheessa ei olla, nyt ollaan sitten menty vähän taaksepäin voidaan myös ottaa toinen arkaluontoinen alue esille 90-luvun puolisen välissä. Taas sitten edistyttiin voimakkaasti ja pyrittiin tulkitsemaan sitä, mitä komission pitäisi tehdä, mitä neuvoston pitäisi tehdä. Pitäisikö pyytää neuvostoa asettamaan sanktiot niille, jotka, niille jäsenvaltioille, jotka ylittivät lähetymiskriteerit? Ja silloin todettiin, että neuvosto ei ole pakotettu seuraamaan komission äh, toimia tai suosituksia. Mutta jos katsotaan tuotopolitiikkaa, niin ymmärretään, että siinä pyritään saamaan aikaiseksi tietotasapaino eri toimijoiden välille. Eli mitä voitaisiin vastata tällaisen oikeustapaus olettamukseen? Kyllä minä uskoisin, että parlamentti voittaisi, jos ollaan tasapainossa mutta kun pyydetään sekä tiedonsaantioikeutta että vastuuvapauden myöntämisoikeutta, niin uskon, että tällainen tiedonsaantioikeus saadaan. Johtaako se sitten vastuuvapauden myönti, niin en oikein tiedä, mutta tietysti sitä voidaan sitten pohtia. Vaikuttaa, että tuomioistuin on hieman varauksellinen suhteessa jäsenvaltioihin. Komission edustaja kävi täällä, joka, ja täällä esitettiin kysymys siis, jota komission edustaja tarkensi, mutta lopputulos ei ole mitenkään selkeä, koska lainkirjain perustamissopimuksessahan ei ole suinkaan selvä. Se nimeää komission toimeenpanevaksi tahoksi, mutta tulkintoja on erittäin paljon, varsinkin sekundaarinen oikeus on tässä suhteessa aivan erilainen, joten se pitää ottaa huomioon. Lisäksi esitettiin kysymys oikeustavan arvosta, varsinkin, arvosta, varsinkin kansallisella puolella se on ollut tärkeää Ja usein kun halutaan viedä kansainvälistä oikeutta eteenpäin, niin tuomioistuimella on tapa ottaa huomioon, on tavaksi ottaa huomioon tällainen vakiintunut oikeuskäytäntö. Tuomioistuin ei ole juurikaan oikeuskäytäntöön joutunut tukeutumaan kansainvälisessä oikeudessa. Se kuitenkin tunnustaa oikeuskäytännön jäsenvaltioissa – se käyttää sitä joka kerta silloin, kun ei ole jotain tarkkaa tekstipohjaa, jota voidaan hyödyntää. Eli jos halutaan mennä tälle oikeuskäytäntöpuolelle, niin tietysti sitten se ö, pitää suhteuttaa yleisesti eurooppalaisen oikeuskäytäntöön. No sitten jos neuvosto kieltäytyy esittämästä näitä pyydettyjä asiakirjoja, niin sen seuraus valitettavasti ei ole mikään lukuun ottamatta sitä, että tietysti nämä ehdotukset, jotka koskivat esimerkiksi mediassa esiintymistä niin edelleen, toteutuvat. Jos esimerkiksi äh, tuomari tuomitsee jonkun jäsenvaltion toiminnan ja jäsenvaltio siltikään ei tottele, niin mitä sitten voidaan tehdä? Kun ollaan tällaisella valtiotasolla tai neuvostotasolla, niin tietysti voidaan esittää kanteita toinen toisensa jälkeen – tai pyrkiä vaikuttamaan siihen eri voimasuhtein. Mutta näiden välineiden lisäksi ei meillä mitään armeija ole, joka siihen pakottaisi. Eli se vastauksena tähän kysymykseen, jota esitettiin. Ja, vielen Dank, äh, Madame Chaltier. Kiitoksia, Rova Chaltier. Ja sitten viimeisenä professori Rossi vastauskierroksella. Kiitoksia ennen kaikkea suhteellisen hyvästä vastakaista niin äh, Tekisin sellaisen yhteenvedon, jos katsotaan tarkasti, niin ei ole ratkaisevaa se, niin kuin on monen kertaan painotettu, että äh, voiko parlamentti vaatia tietoa vai ei. Ja siinä mielessä tämä toinen kysymys. Tanskan edustaja, jos oikein ymmärsin, niin haluaa tietää, että äh, oikeuskäytännöstä tuomioistuimesta Jos neuvosto vedetään oikeuteen, niin siinä ei päästä nyt heti. Komissiosta en ole niin varma. Täytyy vähän harkita sitten tarkasti, että haluatteko sitä. 0,9 prosenttia, prosenttia budjetista tai riidoista, niin ei se nyt sitten neuvoston kanta, tai tänään kuulin vasta tänään, niin mikä tässä on vastavuoroisuus ja toisinpäin. Jos neuvosto voi antaa lausunnon tästä suosituksesta vastuuvapauseen, niin mitä sitten tulee kollegoiden matkakuluihin ja mikä on kenenkin että kannattaako se sitten niistä taistella? Nyt voi tulla hyvin juridista tekstiä näihin seuraaviin vastauksiin. Menen siihen, mitä tie sanoi. Eli en ihan ymmärrä, että kun ajatellaan näitä primäärioikeudellista asiaintilaa, että voidaanko siinä niin syyttää tai vedota tähän 77, että sitten tehdään suuri hyppy nykyaikaan ja analysoidaan niin tarkasti, että mitä kaikkea nyt on sitten muuttu, mutta samaan aikaan puhutaan 73 tiedonannosta, jossa sanottiin, että juuri koska parlamentilla oli liian vähän oikeuksia. Minä sanoisin mieluummin niin, että esittäisin vastateesin, että ensinnäkin, että Tämä oli tällaista pehmeää lakia, sillä ei ollut oikeudellista sitovaa ja toisaalta sinä on jopa vastakohta, koska parlamentti nyt sitten perussopimusten kautta nykyaikaan mennessä on saanut niin paljon oikeuksia, että tämä tiedon antoon, mikä merkitys sillä enää on. Ratkaiseva kysymys on tietysti myös ollut aina se, että mitkä ovat johtopäätökset ja seuraukset. Vaituus ei ole oikeudellisia seurauksia, ihan tietoisesti ei ole. Mahdollisesti sen ymmärtäisi myös niin, että onko se sitten taka-askel tai vetäytyminen tai mikä siinä taustalla on. Eli tässäkin täytyy tunnustaa ensinnäkin se, että te, teillä on suora vaikutus vasta komissioon, neuvostoon ei, poliittisella tasolla ehkä, mutta välittömästi määräntelmän mukaan ei. Eli ihan oikein tämä vastuuvapaus on tehty asteittain. Eli Voitte sen antaa tai ei, muuta kokonaisuudesta. Voitte käsitellä huomioiden osalta tietysti yksittäisiäkin kohtia ja sillä voi tietysti olla seurauksia. Se on myös perussopimuksessa todettu, koska vastaavien toimielinten täytyy reagoida komission kautta kyllä, mutta joka tapauksessa tuloksena täytyy reagoida. Kolmas johtopäätös ja seuraus on sitten se, että jos nämä budjettimenettelyt olisi niin huono, että jos ei anneta vastuuvapautta, vaan halutaan vieläkin enemmän, niin sitten täytyy esittää epäluottamusta ihan automaattisesti. Ja Santerin esimerkki hän tekee tämän selväksi, että ei sekään ole kohdistunut neuvostoa vastaan, vaan komissiota vastaan. Ja Siis kaikella kunnioituksella ja arvostan teitä, mutta täytyy kuitenkin painottaa, että EU minun näkemykseni mukaan on edelleen perustuu kahteen pilariin. Eli olisin tässä eri mieltä. Eli neuvosto on, kun ajatellaan legitimiteettiä ja demokratisoitumista, niin sehän on siinä kosketettuna. Se on yksi kantava pilari. Ja ei ole mielestäni mitään järkeä, jos toinen pilari asettuu toista pilaria vastaan. Eli Tämä täytyy nyt vain hyväksyä ja siinä mielessä täytyy keskittyä olennaisiin ja miettiä sitä, että toimitteko te nyt tässä oikein ja jos tätä käytetään poliittisesti omaksi hyväksi, niin ymmärrän kyllä, mutta täytyy nyt katsoa sitten, että, että miten pitkälle sinne mennään, ei pidä liioitella. Sitten ihan viimeinen huomio, että mikä tämä 335 artiklan merkitys on minun ymmärrykseni mukaan. Se artikla itse asiassa sillä on ihan eri funktio. Ei nimittäin ulospäin, ulosedustuksen toiminnan suhteen, vaan siinä mielessähän se on ilmaisu siitä periaatteesta, joka täällä mainittiinkin, eli yksittäisten toiminnan autonomia. Eli että on tämä toimielinten välinen tasapaino. Mutta mitä siellä tarkasti ottaen sisällä on, siitä en haluaisi keskustella tänä päivänä. Varmaan tulevina kolmena viikkona saatte siellä kyllä minun lopullisen kirjallisen esitykseni, ja, jonka sitten teille lähetän. Itse olen paljon tästä oppinut ja harkitsen tässä vielä omaa argumentaatiotanikin. Ja tässä mielessä sitten ihan avoimessa keskustelussa, myöskin oikeudellisessa mielessä, niin mielestäni tämä on ollut miellyttävää, että olen pystynyt tällaisen onnistuneeseen keskusteluun antamaan omaa panokseni tänään. Kiitoksia. Äh, Professori Rossi, teidän huomioon siitä, että otimme teidät vastaan kuitenkin ystävällisesti. Mehän haluamme äh, kontroverseja argumentteja, sillä ei ole mitään tekemistä ystävällisyyden kanssa. Toiseksi huomautitte aiemmin, että ehkäpä meidän äänestyksestämme eilen vastuuvapaudesta neuvostolla voisi johtaa siihen, että neuvosto ei ole tullut paikalle tänään, kun se vastuuvapaus evättiin, mutta sitä ennenkään ei ollut mitään reagointia neuvostosta, koska ehkäpä he jostain tiedosta ennakoivatkin jo päätöksenne, mutta joka tapauksessa meillä on esitylistalla vielä oikeudellisen yksikön lausuma parlamentista Toivotan tervetulleeksi Ricardo Passoksen ja pyydän häntä esittämään oman kantansa, koska sitten meillä on vielä viimeinen kierros, jossa valiokunnan jäsenet pääsevät vielä kerran ääneen. Olkaa hyvä. Tiedän kyllä. Yeah, yeah, but uh, I, I would really suggest... Mutta ehdottaisin kyllä todella, että... Sorry. the others. I know. Mr. Passos, Herra Passos, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. I think that, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olette varmasti kuullut erittäin paljon juridisia argumentteja. On selvää, että kun paikalle kutsutaan juristeja, niin on myöskin paljon erilaisia mahdollisuuksia saada erilaisia näkemyksiä. Tehän tunnettekin kantani jo tässä suhteessa pitkältä ajalta. Ettekä varmaan ylläty, jos totean, että olen luonnollisestikin sillä kannalla, mitä parlamentin puolelta on tapahtunut viime aikoina. Se on myös osa sitä neuvoa, jota teille annamme, mutta mielestäni tämä on ollut oikein hyödyllistä ja oli mukava kuulla asiantuntijoiden argumentteja. Ja kuuntelin mielenkiinnolla tätä asiaa. En aio nyt palata enää tähän taustaan. Tehän tunnette sen kriisi, josta kriisi, kriisisana mainittiin aiemmin, en tiedä onko kriisi olemassa, mutta kiista vuodesta 2009 eteenpäin ja Lissabonin sopimuksesta lähtien on ehkä nyt näkyvämpi neuvoston puolella, koska Euroopan neuvosto on myös nyt instituutiona, sehän aiemmin ei ollut näin. Tietysti tämä asia koskee Euroopan parlamentin legitiimiyttä. Ja kysymys onkin siitä, että onko parlamentilla oikeus päättää neuvoston vastuuvapauden myöntämisestä erilleen. Otan siihen kolme argumenttia esille. Ensinnäkin on tärkeää mainita, että parlamentin rooli on ollut erilainen kuten joku sanoi alussa. Alussa pelkästään neuvosto sai myöntää vastuuvapauden. Vuodesta 70 neuvosto ja parlamentti, ja nyt vuodesta 75 eteenpäin Brysselin sopimuksen jälkeen vain parlamentti myöntää vastuuvapauden. No tietysti tästä pitää jotain hyötyä olla. Se merkitsee myös sitä, että parlamentin rooli on kehittynyt. Kolme argumenttia, jotka halusin esittää, ovat tietysti neuvostolle myöntöä vastuuvapauden puolesta. Ensimmäinen koskee artiklan 319 analyysiä, mutta ei erillään, vaan yhdessä artiklan 317 kanssa. Toinen peruste koskee sekundaarilainsäädäntöä, joka tarjoaa juridisen pohjan, oikeusperustan erillisille vastuuvapauksien myöntämiselle. Ja sitten kolmanneksi se, että vastuuvapauden myöntäminen on osa eh, edustavaa demokratiaa, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. Ensimmäinen argumentti, joka koskee siis artikla 319, niin kritisoisin näissä esityksissä, joita on tehty, varsinkin professori Rossin toimesta on se, että ei voida pelkästään aivan kirjallisesti tulkita artiklaa 319. On totta, että siinä mainitaan erikseen, että neuvosto myöntää vastuuvapauden komissiolle. Kyllä, mutta koko virke kannattaa lukea ja se on seuraavanlainen. Euroopan parlamentti, joka toimii neuvoston antaman suosituksen pohjalta, myöntää vastuuvapauden komissiolle – otan huomioon budjetin täytäntöönpanon. Eli tämä otan huomioon budjetin täytäntöönpanon on tärkeä osa tätä lausetta. Koska budjetin täytäntöönpano on kehittynyt. Minusta emme voi keskittyä pelkästään sanaan komissio tässä. Ja myös tässä suhteessa olen sitä mieltä, että jos pohditaan budjetin täytäntöönpanoa niin täytyy todeta, että vain 10 prosenttia budjetista on nyt suoraan komission täytäntöön panemaa. Mikä merkitsee sitä, että tilanne, aivan kuten edustaja Gressle totesi, on alun perinkin erilainen, koska komissio vastaa suoraan budjetin täytäntöönpanosta vain 10 prosentin osalta. 80 prosenttia pannaan täytäntöön kolmansien osapuolten tai toisten toimielinten toimesta. Eli vaikka tämä on selvä joillekin, sitä ei voida pelkästään tulkita aivan kirjaimellisesti, vaan sitä täytyy ottaa huomioon, koska siinä viitataan budjetin toimenpanoon. Ja toiseksi sitä täytyy tulkita yhdessä artiklan 317 kappaleen 2 nojalla. Ja mitä siinä sitten sanotaan? Siinä sanotaan, että Varahoitoasetus asettaa vastuualueet ja yksittäiset säännöt jokaiselle toimielimelle koskien sitä koskevaa käyttöä. Se merkitsee sitä, että varahoitoasetus, mikä on suora tai selvä, joka on suoraan yksittäisten vastuuvapauksien myöntämisen kannalla, niin siinä taas sitten artikla 50 toteaa, että komissio neuvottelee muiden toimielinten kanssa ja myöntää niille valtuudet tähän, budjet- tähän budjetin osaan liittyen. 416 kappale 2 mainitaan suoraan se, että Euroopan parlamentti myöntäessä vastuuvapauden tarkkattelee tuomio- tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia yhdessä toimijoiden vastausten kanssa ja artikla 417 sanotaan, että komissio ja muut toimielimet ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin tarjotakseen tietoa parlamentin vastuuvapauden myöntämiselle. Eli kaikki nämä säännökset yhteensä mielestäni tarjoavat parlamentille vahvan pohjan jatkaa tällä linjalla, että erilliset vastuuvapaudet myönnetään. Viimeinen argumenttini on perustavalatuisempi, jota tähän mennessä ei ole syvällisesti tarkasteltu. Mutta se siis liittyy Lissabonin uusiin säännöksiin, jota asiantuntijat kaikki mainitsivat. Parlamentin kanta on ollut tässä suhteessa erilainen. Me toimimme edustuksellisen demokratian pohjautuvassa oikeusyhteisössä, jossa päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Artikla 10 Kappale kolme. Mutta tähän periaatteeseen liittyen meillä on myös toinen artikla. Euroopan unionin toiminnasta, joka koskee hyvää hallintotapaa. Ja tämä artikla 15 kappale 1 edellyttää, että jotta voitaisiin viedä eteenpäin hyvää hallintotapaa, EUn toimielinten täytyy viedä työtään eteenpäin mahdollisimman avoimesti. Ja näin budjetin täytäntöönpanossa meillä on periaate avoimuudesta. Se löytyy varahoitoasetuksesta artiklasta 29, josta nyt tulee artikla 31. Sen mukaan budjettia pannaan tämän periaatteen mukaisesti. Jos Euroopan unionin perustamissopimuksen ja Euroopan unionin varautoasetuksen säännökset tuodaan mukaan, niin silloin saadaan uutta valoa tähän artiklaan 319 ja parlamentin rooliin vastuuvapauden myöntämisessä. Tässä suhteessa mielestäni on tärkeää myös mainita, että kyseessä on julkinen raha. Tuomioistuin on ollut erittäin tiukka näissä asioissa ja on todennut, että demokraattisessa yhteiskunnassa veronmaksajilla on oikeus saada tietoa siitä, millä tavalla julkisia varoja käytetään. Heillä on oikeus valvoa sitä, millä tavalla budjettia täytäntöön pannaan. Ja tämä valvonta voidaan toteuttaa, ja olen professori Schaftin kanssa samaa mieltä, voidaan ainoastaan toteuttaa Euroopan parlamentin avulla, joka on ainoa toimielimistä, joka on suoraan kansalaisten valitsema. Enköhän tästä siis pääse päätökseen. Minusta meillä on riittävästi argumentteja parlamentin kannan tueksi. ehkäpä tämä parlamentin käytäntö on itse asiassa asia, jonka kaikki toimielimet ovat hyväksyneet. Ja tämä puheenjohtajan, tämän valiokunnan puheenjohtaja on lähettänyt vastuussa olevalle komissaarille kirjeen ja kysynyt komission kantaa asiaan. Ja komissaari meitä vastasi, että Marraskuussa 2011 komissio on tietoinen siitä, että parlamentti on myöntänyt jo monille muille, on myöntänyt jo usean vuoden ajan toisille toimielimille vastuuvapauden. Tätä komissio oli kiistänyt sen mielestä. On hyvä, että sitä jatketaan myös tulevaisuudessa, varsinkin kun otetaan huomioon, että ei saa olettaa, että komissio valvoo budjet, toisten elinten budjetin toimeenpanoa, täytäntöpanoa. Tässä myös vastaan siihen väitteeseen, jotka, joita sanoivat, että kaiken tulisi mennä komission kautta. Komissio on, komissiolla on rajallinen mahdollisuus täytäntöönpanna budjettia. Puheenjohtaja, jos sopii, niin vastaisin näihin kolme neljän kysymykseen hyvin lyhyesti, jotka esitettiin asiantuntijoille ymmärtänyt, että En voi sanoa sanaakaan siitä, pitäisikö parlamentin esittää kanne. Ymmärtänette varauksellisuuteni tässä suhteessa. Kuten tiedätte, kyseessä on asia, josta meidän täytyy keskustella, mutta ei tässä kuulemistilaisuudessa. Muissa kysymyksissä puhun hyvin lyhyesti. Ensinnäkin siitä, onko olemassa oikeuskäytäntö. Valitettavasti en voi olla professori Schaltien kanssa samaa mieltä. Tässä kohden ei voida oikein puhua oikeuskäytännössä. Se on kansainvälisessä julkisessa, julkisoikeudessa erittäin vahva käsite, eikä sillä ole paikkaansa tässä keskustelussa. onko tämä herrasmiessopimus sitten juridisesti sitova, niin olen siinäkin samaa mieltä, että tähän kysymykseen tässä yhteydessä kannattaa vastata siitä syystä, että se herrasmiessopimus, sopimus johon viitattiin, ei sovellu budjetin täytäntöönpanon lainkaan. Se soveltuu vain budjetin laatimiseen, mutta ei sen täytäntöönpanon. Onko se sitten juridisesti sitova vai ei, niin juridisesti ottaen olen tietysti samaa mieltä siinä mieltä, että herrasmiessopimukset ovat juridisesti sitovia, jos se on osapuolten tavoite ja tarkoitus. Mutta se ei liity nyt tähän vastuuvapausmyöntämiskeskusteluun. Ja lopuksi sitten vastuuvapauden myöntämisen seuraukset. Olen aivan samaa mieltä niissä näkemyksissä, jotka esititte, jolloin totesitte, että mitään juridisia seurauksia ei ole. Juridisesti katsoen, jos vastuuvapautta ei myönnetä, mutta kun seuraukset ovat luonnollisestikin poliittisia. Kiitoksia. Mr. Passos. Kiitoksia kovasti, herra Passos, hyvin tärkeästä puheenvuorosta. Ja nyt yleiskeskustelu, tai jos sopii, enemmänkin huomiota tai kysymyksiä asiantuntijoillemme. Aikataulun mukaan mennään. Ja sitä myöten päätän, että onko mahdollisuus sitten, jos tulee lisää kysymyksiä, niin mahdollisuus lyhyisiin vastauksiin. Ensinnäkin esittelijämme Ines Ajala Sender halusi jälleen puheenvuoron. Eh, eh. Niin, puheenjohtaja, ihan pieni huomautus Rossille liittyen siihen, millaisia tietoja täytyy toimittaa. Eli voitte katsoa liberaalien nettisivuilta komission nettisivut, kuten sanoitte, tai muiden poliittisten ryhmien sivut. No niillä ei ole tätä asiakirjaa, mutta liberaalien nettisivulta nämä tiedot löytyvät. Eli kaikki asiakirjat, joita on käytetty minun mietinnössäni, löytyvät valiokunnan nettisivuilta. Ja, vielen Dank, Frau Gressle. Kiitoksia, Rouva Gressle. Kysymys professori Rossille vastavuoroisuudesta. Tämä vastavuoroisuus on kielletty, koska mehän emme ole samalla tasolla, vaan neuvosto antaa suosituksen. Mikä itse asiassa on suositus? Näyttikö suosituksen yhteydessä vastuuvapausmenettelyssä eri tavalla kuin normaalit suositukset, joita parlamentti antaa neuvostolle siinä. Neuvostohan sanoo, että miellyttääkö vai ei, ja sen mukaan sitten neuvotellaan. Voidaanko asettaa samalle tasolle vai mitä itse asiassa neuvoston suositus tarkoittaa? Meillä on se kokemus, että suositukset ovat suosituksia, piste. Jos nyt ette mitään voi sanoa tässä, mutta meille se olisi kuitenkaan tärkeää, että päästään eteenpäin tässä kysymyksessä. Haluaisin vielä sanoa, että Jos ajatellaan näitä eri tarkistuksia vastuuvapaudesta, jos eli kyse siitä, että valaistaan vielä kerran, että miten oikeudellinen asema on muotoutunut, on parlamentin tarkistuksia, komission muutosehdotuksia, neuvoston muutosehdotuksia. Jos siinä ei voida mistään sopia, niin sitten jäisi vanha teksti varainhoitoasetuksessa. Mutta meillähän olisi tärkeää, että voimme kehittää tilannetta eteenpäin koko ajan. Ja sen vuoksi haluaisin nimenomaan pyytää teitä kaikkia, että työssänne oikeudenpolitiikassa otatte tämän asian mukaan ja nyt kun on kaksi saksalaista professoria mukana, niin sopiko, että pyydän, että mielestäni Saksan oikeuskäytäntö suoriutuu aika huonosti Euroopan politiikassa ja meille on ihan liian vähän konkretisointia ja suuntaviivoja tästä yksityiskohtaisesta työstä, jota me täällä teemme, että Mielelläni kuulin teitä, mutta meillä olisi tärkeää, että oikeus Euroopan tason ongelmakentän mukaan myös kehittyy. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Ich habe äh, auch noch... Minullakin on kysymys, mutta kysyn vielä, että oliko vielä lisäpuheenvuoropyyntöjä, näin ei näytä olevan. Professori Rossi, te puhuitte Saksan liittotasavallan näkökulmasta liittovaltiona oikeusasioista, eli siellä on liittoneuvosto ja liittopäivät. Sikäli kun minulla on oikeat tiedot, niin liittoneuvoston budjetti on osa koko liittovaltion budjettia. Ja tietysti autonomia on, mutta liittopäivät niin sen toimivaltuuksissa, myöskin sen budjettivalvontavaliokunnassa on ihan mahdollisuus siihen, että että se voi liittoneuvostoa valvoa. Ja meillä on juuri kyse tästä samasta, että tämän oikeuden näemme sellaisen, joka meille on annettu, mutta kysymys on sitten siitä, että voidaanko sitä harjoittaa myös tosiasiallisesti. Eli kysymys siitä, että miten sitä voidaan toteuttaa käytännössä. Ja tästä kernaasti haluaisin teiltä vielä lausunnon, että miten te tämän oikeusanalogian kannalta käyttäisitte, että toisinpäin sitten herra Antpöller otti tärkeän näkökohdan sille nimittäin neuvoston valvonnan EU-toimielimenä kansallisten parlamenttien kautta. Eli tässä takaisin kytkynä tähän budjettivaliokunnan johtajaan liittopäivillä ja sitten budjetin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan, niin molemmat ovat yhdessä, yksimielisesti esittäneet, että budjettivalvonnan osalta, neuvoston osalta heillä ei ole omasta mielestään mitään mahdollisuuksia siihen. No ihan vaan esimerkkinä, että kansalliset parlamentit 27 mikä tilanne siellä sitten on. Se pitäisi selvittää, mutta ettekö näe mahdollisuutta demokraattiseen valvontaan. Ja jos sitä keskustellaan praktisen esimerkin kautta, niin ihan puhtaan hypoteettisesti tietysti valtio rakentaisi uuden lentokentän ihan teoreettisesti vain niin, siellä on sitten viivästysten kautta kustannuksia, niin kansallinen parlamentti, voiko se valvoa siellä ja tehdä väliintulon ihan puhtaan Hypoteettisesti, jos neuvosto rakentaisi, rakennettaisi uuden rakennuksen, tulisi viivästyksiä ja lisäkustannuksia, niin tulee sille kysymys, että kuka itse asiassa sitä on vastuussa. Eihän voi olla niin, että valvonta vapaassa ja oikeusvapaassa tilassa toimittaisiin. Ihan puhtaan hypoteettisina nämä esimerkiksi kuitenkaan eivät olekaan. Ehkäpä oikeudellisesta näkökulmasta voitte tätä vielä sanoa tähän jotain. Muita puheenvuoropyyntöjä juuri nyt ei ole. Kuka asiantuntijasta halusi vielä puheenvuoron? Ähm, die äh, Anmerkung von der Berichterstatterin habe en ymmärtänyt esittelijän huomiota. En viitannut näihin asiakirjoihin. En tunne liberaalien nettisivua. Tämä on varmaan joku väärinkäsitys. Minä olen täysin puolipoliittisesti neutraali. Tässä on varmaan ollut joku väärinkäsitys. Sitten toinen kohta. No, se on tietysti tärkeää. Olen kiinnostunut erittäin paljon tästä taulukosta. Ja sitten tämä vastavuoroisuus. No, siitä en ole ihan samaa mieltä. No myönnän, tai siis tämähän on ihan fakta, että suositus on suositus. Teidän ei ole pakko noudattaa neuvoston suositusta. Jos te ette halua noudattaa suositusta, niin te voitte sen todeta. No tietysti se täytyy sitten perustella. Mutta toisinpäin, jos neuvosto suosittelee, ettei anneta vastuuvapautta johtuen siitä, että parlamentti ei ole noudattanut budjetin toteuttamissääntöjä, niin teidän ei tarvitse sitäkään noudattaa. Mutta neuvoston pitää sitten kuitenkin pystyä perustelemaan tämä kanta. Eli katsoisin, että tässä on tietynlaista vastavuotoisuutta. Muutoin kyse on jo filosofisista ongelmista. Eli kuka valvoo valvojaa. Ja te sanotte, että annatte itsellenne vastuvapauden. No varmaan kaikki valiokunnat eivät olisi tästä niin ilo, iloisia. Ja aluksi olin hiukan epäileväinen siitä, miten, miltä tämä näyttää ulospäin. Eli tässä tarvitaan tietojenvaihtoja ja myöskin siksi, että tilintarkastustuomioistuin myöskin voi vaatia tällaisia tietoja. Ja sekin pohjautuu neuvoston suositukseen. Ja sitten parlamentin ja neuvoston välinen suhde ja liittopäivät ja liittoneuvosto. No, ne nyt eivät ole ihan vertailtavissa ja totta kai tiedän sen. Ja esiintin tällaisen varauman, mutta varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että federaalinen rakenne johtaa siihen, että näitä rakenteita ei nyt ihan täysin voi verrata toisiinsa. Ja en nyt tarkoittanut tätä, kun tein tämän vertailun alustuksessani, vaan en puhunut tässä tiedoista, vaan nimenomaan tästä vastuuvapauden eväämisestä. Eli Saksan liittotasavallassa ja Euroopassa, kun ajatellaan kaikkia eroja, joita maiden välillä on, niin me katsomme, että näin ei voi käydä, eikä sen pitäisikään olla vaan vastuuvapauden kohde on siis liittohallitus tai siis komissio Euroopan tasolla. Jos sille ei anneta vastuuvapautta siksi, että liittoneuvosto ei ole kunnolla toteuttanut budjettia. No, kun ajatellaan näitä dogmaattisia rakenteellisia eroja, niin tämä on vähän huono esimerkki, koska sillähän ei ole täytäntöönpano toimivaltuuksia niin kuin neuvostolla, vaikkakin se on jokainen muuttunut nyt Lissabonin sopimuksen myötä. Ja no, minulla nyt ei ole mitään lukuja päässä, mutta tietysti lukemat ovat siellä paljon pienempiä. Mutta totta kai liittopäivillä täytyy olla mahdollisuus saada tietoja siitä, miten budjettia on toteutettu liittoneuvoston tasolla. Ja sama koskee myös Euroopan parlamenttia. Ja olen tästä jo puhunutkin. Eli ei ole mitään mahdollisuutta, jota kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan neuvoston vastuvapauden myöntämiseen. Se ei ole mahdollista. Tästä jo puhuttiin. Eli, eli Scholtielin kanssa olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti on tässä nyt vastaava viranomainen. Oikeudellisesti ja poliittisesti millaisia seuraamuksia tällä on, niin on turha kuvitella ihan mitään turhaa. Eli kansallisen hallituksen jäsen ei ero siksi, että hänen sarallaan neuvostossa budjettia on toteutettu väärin. Se ei onnistu. No sitten on kyse vaikka pieni, pienistä asioista. Ja te itse tiedätte, että lehdistöllä on suosikkiaiheita. Ja jos siellä on aihe, josta puhutaan viikkokausia, niin sitä kyllä epäilen. Antpylä. Kiitoksia professori Rossi, sitten Antpylä. Tähän lisäksi minulta muutama lyhyt huomio. Tämä muutostaulukko, josta puhuitte, se on kyllä otettu mukaan minun asiakirjani, olen sitä jo käsitellyt. 84 sivulla se on, jos lähemmin kiinnostaa. Sitten vastavuoroisuudesta huomio. Mitä ehdotusoikeuteen tulee, aloiteoikeuteen tulee, niin olen samaa mieltä Rossin kanssa. Eli mitä siihen tulee, niin ei ole mitään syvää vaikutusta, mutta tietysti täytyy käsitellä sitä ehdotusta, että siellä onko se, ei ole annettuna vastavuoroisuutta informaatio-oikeudessa on sama kuin katsoo sanamuotoa sopimuksessa, niin rajoitettu informaatio-oikeus tiettyihin asiakirjoihin 319 artiklassa, niin se koskee parlamenttien neuvostoa sitten kohta kaksi, nimenomaan vain parlamentti on siinä nimettynä ja saman varanhoitoasetuksessa on samalla tapaa säännelty. Eli informaatio-oikeudessakaan ei ole vustavuoroisuutta neuvoston ja parlamentin välillä. Eli voi nyt miettiä, että kun ajatellaan näitä tärkeitä informaatioita, jotka parlamentti saa kohdan kaksi kautta, niin jos on velvoite lojaalien yhteis- yhteistyöhön, niin pitäisikö neuvostonkin sitten ne saada, mutta primäärioikeuden mukaan niin ei ole tätä vastavuoroisuutta. Ja, vielen herzlichen Dank. Tässä hetkellä Rova Chaltier ei halua nyt pitää puheenvuoroa, eli nyt antaisin lopuksi Ines Ajala Senderille keskustelun lopuksi puheenvuoron, jos hän sitä haluaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin anteeksi. Siis tämä ei ollut Rossille vaan Chaltierille tämä huomautus. Eli en nyt muistanut, että kummalle tämä huomio piti tehdä, eli, eli voitte käydä näin nettisivuilla No sitten haluaisin vain kiittää kaikista näistä ajatuksista ja uusista haasteista, joita meillä on. Tämä seminaari oli hyvä ajatus. Ja näin saatamme myöskin nähdä, että neuvosto ei ajatellut, että olisi nyt hyvä idea tulla tänne selittämään. Se nyt ei ole hyvä strategia, että Euroopan toimielimet eivät halua olla alttiina julkiselle keskustelulle tai tarkastelulle sen suhteen, miten sen toiminta tai toimimattomuus on vaikuttanut. Ja tietysti tiedämme, että Euroopassa meillä on vielä tiettyjä huonoja kohtia, esimerkiksi demokratian osalta. Ja me, jotka olemme täällä, meidät on valittu tänne kansalliselta tasolta eikä Euroopan tasolta, mutta myöskin se, että neuvoston demokraattinen legitimiteetti on kansallisia parlamentteja vastaan, mut, kohtaan, mutta se ei kuitenkaan halua vastata kuluistaan ja budjetin käytöstä sitten Euroopan tasolla. Ja kysehän on kaikkien kansalaisten verorahoista, eikä se halua vastata sille ainoalle demokraattisesti valitulle toimielimelle, eli Euroopan parlamentille. Eli meidän täytyy käydä tätä keskustelua vielä Kyse on siis keskustelusta, johon liittyy muitakin kuin pelkästään akateemisia kysymyksiä. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Tämä on selkeästi poliittista keskustelua. Se nyt nähdään tulevina viikkoina ylimääräisessä neuvoston kokouksessa, jossa tehdään tärkeitä budjettiin liittyviä päätöksiä. Ja totta kai tässä taistelussa neuvoston vastuu parlamenttiin nähden myöskin vastuuvapauden osalta voi olla kaikille vahingollista ja se on tietysti ikävää. Ja me jatkamme tätä työtä, jotta saisimme aikaan sen, että Euroopan budjetti toteutettaisiin vastuullisesti ja että siitä vastattaisiin parlamentille. Ja kun tulin tänne Euroopan parlamenttiin vuonna 1997, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Ken Collins Skotlannista – opetti minua ja hän otti esiin monia kysymyksiä, joita ei ollut kirjoitettu ja hän sanoi, että näitä ei ole kirjoitettu näitä sääntöjä, joten voimme yrittää toimia tällä tavalla. Se, että jotain sääntöä ei ole kirjattu musta valkoiselle, johtaa siihen, että neuvoston pitää alistua myöskin vastuuvapausmenettelyyn meidän täytyy toimia näin vuosi vuodelta ja tilintarkastustuomioistuin antaa omia kommenttejaan. Neuvosto myöntää, että vastuuvapauskysymyksissä on tehty, niihin liittyen on tehty ihan oikeutettuja kommentteja. Eli me jatkamme työtä tähän suuntaan ja toivottavasti jonain päivänä kuten Schaltiel tekee median painostuksen tai poliittisen painostuksen johdosta, ymmärtää sitten, että olisi parempi toimia avoimesti kansalaisten edessä, jotka painostavat meitä yhä enemmän ja epäilevät toimintamme yhä enemmän, joten me, meidän kannaltamme olisi parempi, että neuvosto suostuisi tähän, vaikkakin kyse on vain pienestä osasta budjettia, mutta kansalaisilla on kuitenkin oikeus tietää, mitä heidän rahoillaan tehdään. Eli jatkamme tästä sitten täysistuntoon, jatkamme työtä. Tämä seminaari oli jälleen yksi pyrkimys siihen suuntaan, että neuvosto tulisi selittämään kantaansa. No, se nyt ei toiminut sillä tavalla tällä tavalla. Ehkä voisimme kutsua heidät sitten täysistuntoon silloin, kun tätä asiaa käsitellään. Eli jatkamme tätä päivittäistä työtämme edelleen. Kiitos. Ja, vielen Dank äh, der Berichterstatterin. Kiitoksia esittelijä Ines Alexander näistä yhteenvedosta. Itse asiassahan meidän valiokuntamme asia käsittelee edelleen. Me etsimme rakentavaa ratkaisua. Tässä vaiheessa haluaisin tätä vielä painottaa. Ja herra professori, huomiostanne, että neuvosto suosituksissaan mahdollisesti tarvitsee parlamentin tietoja, niin parlamentissa tämä nähdään etupäässä niin, että siinä ei mitään ongelmaa olisi päinvastoin, vaan me annamme panoksemme sen puolesta, että parlamentin asiakirjat ovat mahdollisimman avoimia ja julkisesti saatavilla verkon kautta, joten se on meidän intressissämme valiokunnan osalta, että mahdollisimman suurta avoimuutta harjoitetaan, kun Puhutaan asiakirjoista, jotka käsittelevät julkisten varojen käyttöjä, eli mitään sensuuriesteitä emme aseta. Samaan aikaan tietysti meille tiedämme sen, että vastuuvapausmenettely on parlamentin oikeus pelkästään valiokunnan. Meidän valiokuntammehan tekee valmistelevaa työtä, mutta täysistunnon oikeus se on. Haluan kiittää lopuksi kaikkia oikeusasiantuntijoita, jotka esittelevät asioita omasta näkökulmasta ja mahdollistivat sopimusten tulkinnasta käydyn keskustelun. Herra Passos, meidän oikeusyksiköstämme sitten asiantuntijat Rossi, Schaltio ja Antwerp. Kiitoksia kaikille, että otitte osaa. Tiedämme kaikki, että tämän seminaarin kautta olemme ottaneet tärkeän askeleen kohti sitä, kun käytännön työssämme tulkitaan lakia sovelletaan lakia ja tavoite, jota noudatamme, on joka tapauksessa tärkeä. Haluamme mahdollisimman paljon demokraattista valvontaa. Ja siitä meillä asiassa on kyse yhdessä. Kiitos sihteeristölle, poliisiosastolle, herra Fischerille ennen kaikkea valmisteluista seminaarissa. Tähän on laitettu paljon työtä ja haluaisin sitten lopuksi kiittää äh, ulkoa tulleita asiantuntijoita. Tässä on historiikki 50 vuotta Euroopan parlamenttia, jonka pitäisi antaa pieni muisto tästä päivästä tänne äh, budjetin tarkastusvaliokunnan kanssa. Eins noch vergessen. Yhdenpä tässä vielä unohdin. Herra Nerlich on viimeistä kertaa sihteeristön jäsenenä keskuudessamme. Hän vaihtaa tärkeään virkaan komissiossa tulevalle elämälle toivotamme hänelle kaikkia hyvää omitelista menestystä ja sydämelliset kiitokset. Asiantuntemuksenne avulla olette helpottaneet työtämme, eli suuret kiitokset ja toivottavasti nähdään pian taas.